Hyvät naiset, hyvät herrat, arvoisat asiantuntijat, hyvät kollegat, hyvät kokousosallistujat. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen, jonka ovat yhdessä järjestäneet budjettivaliokunta, AFET-valiokunta, KONT-valiokunta ja DEV-valiokunta. Tässä on kyse myös eli rahastoista, joita EU, eri rahastoista, joita EU haluaa toteuttaa maahanmuuttopolitiikassaan EUn ulkorajojen rajojen ulkopuolella. Me haluaisimme perehtyä siihen, missä määrin vuodesta 2015 nimenomaan lähtien, missä määrin EU on pystynyt vastaamaan suuriin maahanmuuttohaasteisiin ne niiden välineineen, joilla sitä jotka sillä on käytettävissä. Missä määrin se on niitä sopeuttanut, jotta on voitu luoda uusia instrumentteja, joskus usein kiireellisissä tilanteissa. Vaaratekinä lisätä niitä ö, yksikköjä, josta me olemme kutsuneet budjettigalaksiksi Eli tässä on kyse rahastoista otsakkeen numero neljä alla monivuotisessa rahoituskehyksessä, eli ne, joita käytetään tai investoidaan eh, EU-rajojen ulkopuolella. Toukokuun 16. päivänä varmasti muistan, että me tutkimme erässä yhteisessä kuulemistilaisuudessa, jossa oli budjetti- ja libevaliokuntien valiokuntien kanssa yhdessä järjestötilaisuus, puhuttiin otsakkeen kolme alla olevien rahastojen tehokkaasta käytöstä, ja siinä oli kyse nimenomaan niiden käytöstä EU-rajojen sisäpuolella alueella. Nämä rahavirrat suuntautuvat EU-rajojen ulkopuolelle silloin, kun lähdetään toteuttamaan niiden käyttöä maaperällä, silloin kun halutaan myös valvoa niiden tehokkuutta ja todellista käyttöä. Totta kai me myös tutkimme, mitä opetuksia näistä voidaan saada seuraavalle monivuotiselle rahoituskehykselle, joka alkaa vuodesta 2021. Tämä kuulemistilaisuus jakautuu kahteen paneeliin. Ensimmäisessä puhutaan rahoitusmallista ja sen kehityksestä. Toinen puhuu tuloksista joita on saatu paikan päällä. Jokaisessa paneelin jälkeen on keskustelu. Komission budjettipääosasto edustaa täällä myös on hyvin täällä myös edustettuna, jotta saamme myöskin perspektiiviä siltä taholta. Teidän on myös hyvä tietää, että tämä kuulemistilaisuus menee verkkoon ennen kuin aloitamme varsinaisen kuulemistilaisuuden, niin annan puheen vuoron kollegalleni Javier Couso Permille, joka on AFET-valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Muchas gracias, copresidente Iguel. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Meillä on täällä vieraita kaikista ryhmistä ja haluamme kuunnella heitä kaikkia. Ja lisäksi voimme sitten kunnolla käsitellä tätä aihetta. Viime viikolla saimme muistutuksen siitä, että maahanmuuttokysymykset ovat hyvin dramaattisia ja niitä ei ole vielä ratkaistu Euroopassa. Ja alus, jolla oli 629 miestä, naista ja lasta ja 123 yksin matkustavaa alaikäistä, niin laiva jätettiin merelle koska kaksi EUn jäsenvaltiota kieltäytyivät ottamasta sitä vastaan. Myöskin ministeritasolla on puhuttu turvapaikkakysymyksistä Euroopassa, Euroopassa, mutta nämäkin neuvottelut ovat umpikujassa. Eli nyt on vaikea saada aikaan edistystä seuraavassa huippukouksessa, mutta viime viikolla saimme komissiolta ehdotuksen liittyen asetukseen, jossa määritellään – seuraavan sukupolven rahoitusvälineet ulkopolitiikassa. Ja nyt katsomme ulkoista rahoitusta Euroopassa maahanmuuttokysymyksissä. Haluamme tietää kokemuksen pohjalta, nyt kun varoja on hallinnoitu ulkoisista lähdistä, ja keskustelemme haasteista, jotka liittyvät valvontaan ja demokraattiseen vastuullisuuteen näissä kysymyksissä. Mutta myöskin haluamme kuulla, mitä on opittu ja miten se heijastuu komission ehdotukseen, erityisesti kun yhdistetään kaksi rahoitusvälineettä yhdeksi välineeksi ja miten se vaikuttaa maahanmuuttokysymykseen. Olemme jo puhuneet tulevaisuuden rahoitusvälineistä – ja kantamme on selvillä. Me olemme avoimia uudistuksille ja haluamme uusia välineitä, jotka tekevät ulkoisesta toiminnasta johdonmukaisempaa, joustavampaa ja tehokkaampaa. Myöskin täytyy taata se, että yksinkertaistaminen ei haittaa vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Ja haluamme kuulla teidän puheenvuorojanne Ensimmäisenä puhuu Elisabeth Collet, joka on Euroopan instituutista maahanmuuttokysymyksestä vastaava henkilö. Sen jälkeen Christian Leffler Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Sen jälkeen kun Duns, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja sitten Poposki, joka vastaa naapuruuspolitiikasta – laajentumisprosesseissa. Kuten tiedätte, parlamentissa puheaika on rajattu, eli pyydämme, että puhutte korkeintaan seitsemän minuuttia tässä alkuvaiheessa. Ja seuraavaksi Kolet saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Andy. It's a pleasure to... Kiitos. mutta todellakin ilo olla täällä tänään iltapäivällä Esittelen hiukan yleisiä ajatuksia kokemuksista viime vuosilta ja ajatuksia tiestä eteenpäin, mitä tulee tähän ulkoisen luottavuuden rahoitukseen. Muilla paneelin jäsenillä on enemmän sisäistä tietoa siitä, miten tämä on toiminut viimeisten vuosien aikana. Työ perustuu tutkimukselle, jota kollegani on tehnyt maahanmuuttopolitiikkaiset tuotessa Migration Policy Institute, jossa on käyty lävitse tietoa. On myöskin haasteltu tärkeitä viranomaisia ja on myös käyty keskustelua siitä, jotta voimme paremmin ymmärtää, miten on käytetty monivissa rahoituskehyksessä tätä luottavuutta. Tämä on ollut kokeilun ja innovaation aikaa. Ajatellen nimenomaan muuttoliikettä ja rahoitusta. Ja se on ajatellen kriisiä vuonna 2016, se on ollut hyvin paljon siihen vaikuttava. Mitä me olemme nähneet, on ollut huomattavat kasvut sekä sisäisesti että ulkoisesti rahoitusta, jota on käytetty maahanmuuttoon 3,9 miljardia lisärahoitusta tarvittiin ja 1,3 miljardia liittyi tähän ulkopuoliseen toimintaan. Ja tämä on tehty usein siirtämällä käyttämättömiä varoja muista osista budjettia, mutta myöskin käyttämällä hätärahastoja. Ja yksi asia, joka voidaan havaita tässä, on nämä lisäalueet rahoituksen osalta on nyt käytetty loppuun. Olemme tulleet ääripisteeseen siinä, mitä tulee siihen, että voimme reagoida nopeasti, dynaamisesti, koska – nyt on käytetty se joustovara, mikä on budjetissa. Mutta on mielenkiintoista myös todeta, että kun näyttää siltä, että on ollut dramaattista kasvua, ajatellen <clears throat> uusia rahastoja, rahoitusta, se on mennyt itse asiassa siihen, mitä, äh, mikä näyttää tavallaan niin kuin pesukoneelta, että on käytetty sitä useaan otteeseen. Se, että yksi miljardi euro komissio oikeasti tämän pakolaisille Turkkiin vuonna 2015, ja silloin vedettiin varoja pois, joita oli varattu Turkille, jotka liittyvät jäsenyyttä liittyvään tukeen, ja sitten nuo varat palautin sen takaisin, kun löytyi yksi miljardi, jolla tuettiin Syyrian alueellista konferenssia 2016. Ja nämä rahat voidaan katsoa laskea monella eri tavalla. Kysymys on kuitenkin samasta rahasta koko ajan, tämä on syytä ottaa huomioon, jos halutaan ymmärtää se, miten paljon varoja on käytetty. Viime vuonna, kun me teimme, laskemme, totesimme sen, että miten hyvin vähän ihmisellä, hyvin vähän on ihmisiä, jotka EUn sisällä näkisivät kokonaisuudessaan sen, miten nämä eri rahastot sopivat yhteen ja miten paljon liikettä on tapahtunut eri rahastojen välillä. Ja tämä on asia, joka on vasta nyt noussut esille, kun ollaan suunnittelemassa uutta seuraavaa budjettia. Innovaatio, ajatellen uusia rahoitusvälineitä, kuten MADAD-rahasto, joka keskittyy muuhun kuin humanitaariseen tukeen Syyrian pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille Syyrian naapurustossa, ja myöskin eh, hätä erityisrahastoa Afrikalle, joka pyrkii tähtämään säännölliseen eh, maahanmuuttoon, ja myöskin sitten rahastot, jotka koskevat Turkkiin, tulee pakolaisia, joilla on pyritty tukemaan Turkin ja EUn välistä eh, yhteistyötä ja humanitaarista apua. Nämä ovat, nämä on varat eri välineistä ja ne ovat myöskin vetäneet mukaansa rahoitusta EUn jäsenvaltioista. Nämä rahastot ovat mielenkiintoisia, koska ne on, ovat niitä pyritty toteuttamaan niin, että olisi toteuttamaan ne tavallisten rahoitusten puitteissa esimerkiksi ja tällaiset 900 miljoonaa vuoden 2016 välillä, joska joka tuntee rahoitusmenetelmät on erittäin nopeaa tämä varojen liikkeelle saanti, joten on ollut todellista painotusta siinä, että on pystytty rahoittamaan nopeasti. Ja tämä rahoitus, sen tehokas käyttö on ollut tärkeää. No, mitä tulee sitten rahojen yhteenkokoamiseen on ollut tiettyjä ongelmia siinä, miten äh, EUn jäsenvaltiot maksavat varoja. Näihin olemme kysyneet haastattelussa sitä, miksi on ollut epä, epäröintiä äh, tässä. Ja on ollut erinäisiä syitä siihen, että yksi on se, että monilla näistä organisaatioista on omia toimistojaan tai virastojaan, ja ne ovat jo äh, tehneet Äh, tehtävänsä tai sitten jotka sanotaan, että jo omaltaan maksaneet EUn rahoitusta, joiden kai katsovat, että ovat pää, kaksinkertaistaneet rahoitustaan. Mitä tulee sinne EUn budjettiin, monet jäsenvaltiot, niiltä puuttuu omaa rahoitusta, omaa, omi, pystytään tämän välttämättä omia ulkoisia rahoituslupauksia ja etsivät lisärahoitusta toimijakseen tällä alueella, joten olemme tulemassa sen rajoille, mitä EU pystyy tekemään. Ja tämä on nyt tärkeää on se, että pyrimme keskittymään erilaisiin ulkoisiin toimiin, jotka keskitytään kaiken naapurimaan. Eli pystyykö EU, pystyykö jäsenvaltiot ylipäätään rahoittamaan joitakin näistä sitoumuksista? Yksi asia, joka liittyy näihin myös, on sitten rajo, raho, rajoitukset, jotka liittyvät varojen käyttöön. 9 prosenttia EUn ulkoisesta avusta sen täytyy olla sellaista, että se on ulkomailla tapahtuvaa kehitystukea. Ja näiden rahastojen painopiste on ollut hyvin laajassa joukossa erilaisia tavoitteita myöskin turvallisuuden sektorin, mikä on rajoittanut mahdollisuuksia käyttää rahoitusta ja jotenkin sovittaa se tähän yleiseen, yleisiin kehityksen tavoitteisiin. Ja tässä, tässä on syntynyt tiettyä jännitettä olemassa olevissa rahastoissa. Ja kun katsomme sitä, kuka tai mikä saa rahoitusta näistä rahastoista, on kysymyksiä, jotka liittyvät eri virastoihin ja niiden osallistumiseen ja miten ne toimivat. Ottaisin esille muutaman asian, jotka me olemme katsoneet sellaisia asioita, voidaan oppia tähän asetteellisessa tutkimuksessa rationaalisesti. Voidaan katsoa, mikä on ajattelutapa tämän takana, miten tämä hallinto, miten voidaan hallita ja miten me määrittelemme tämän. Ennen kaikkea se, että minä en toivon, että koskaan eikö tätä lausetta koskaan uudestaan missään asiakirjassa. Lähes kaikki kehitys äh, tuki on sellaista, että sillä voi laisin puuttua äh, taustalla oleviin syihin, ja se aliarvioi sitä, että mitä vaikutus voi olla kehitys äh, avulla muuttoliikkeeseen. Me olemme kaikki nyt tietoisia siitä, että lisärahoitus kehitykseen ei välttämättä merkitse sitä, että liikkuvuus vähenisi kehittyvistä maista ja että on olemassa äh, lisätuntemusta siitä, mitä katsotaan tällaiseksi kehitys äh, jälkeen jännisyyteen toisaalta. Eli jos ihmiset tulevat vauraamiksi, he pystyvät liikkumaan enemmän, ei välttämättä kenties Euroopan suuntaan, mutta yleisesti, ja tämä on syytä ottaa huomioon, on mutkikkaampi suhde, joka liittyy eri tilanteisiin ja liikkuvuuteen ja muuttoliikkeeseen ylipäätään, mikä, miten pitkälle muuttoliike on osa alueellista tai paikallista taloutta, miten pitkälle se on sellaista eh, sukupolvien välistä tarinaa edessä maailmaa, eikä välttämättä yhteisöjen tarinaa muualla, muissa osissa maailmaa. Joten se, että investointi yhdessä yhteen yhteisöön ei välttämättä saata toimia muutaman sadan maajin päässä jossakin muualla, jos tämä yhteys toimii eri tavalla, että meidän pitää pystyä näkemään, mikä on nämä niin taustalla olevat syyt, Eli tämä tällainen yleisempi syy, minkä, takan minkä alla näiden asioiden, minkä näiden asioiden takana, ja tämä vaikuttaa kaikkiin näihin tietoihin, joita pitäisi koota. EU on nyt näkemässä hyvin ristiriitaisia tavoitteita, mitä tulee muuttoliikkeen rahoitukseen, ennen kaikkea turvallisuuteen tai humanitaarisen kehityksen, inhimillisen kehityksen tavoitteisiin. Olemassa hyvin kriittistä alirahoitusta humanitaarisissa rahastoissa ja samaan aikaan valtavasti rahoitusta turvallisuuden osalta ja rajojen hallinnan osalta, joten paikalliset ihmiset ovat sanoneet, että se on estänyt paikallisen talouden toimintaa tietyillä alueilla. Miten voimme katsoa kaikkien näiden erilaisten keskenään ristiriitaisten prioriteettien keskinäistä toimintaa niin, että me viime kädessä saisimme niitä vahvistettua kaikkiaan. Ja on syytä katsoa, miten EU voi olla ennakoiva ja saman aikaan myöskin reagoida. Ja uudet rahoitukset, rahastot, jotka on luotu, ja eurooppalaiset instituutiot, instituutiot toimielimissä viime viikkoina osoittaa sen, että on halukkuutta ajatella sitten varoja joita ei ole osoitettu vielä mihinkään, että löytään sekä eh, ennakoivaa että reagoivaa toimintaa. Tämä myöskin ajattelen sitä, että jos me kokoamme yhteen erilaisia rahastoja tähän laajaan naapuruston kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön rahastoon, kuka sitä sitten hallinnoi, kuka on vastuussa, kenellä on yleiskuvavarojen käytöstä. Tästä tulee varmastikin mielenkiintoinen kiista EUn sisällä lähinnä vuosina, mutta se, että ymmärretään tämä, ymmärretään siirtyvä vastuuvelvollisuus on avainkysymys. Sitten oppiminen rahastoista viime vuosina ajatus siitä, että olisi enemmän joustavuutta ja sitä kautta tehokkuutta, on sellainen, joka on muuttunut avainkysymyksiksi, mutta tehokkuuden ja vastuullisuuden eh, tässä painottaminen on ratkaisevan tärkeää. Ydinkysymys, johon haluan lopettaa, on se, että pohditaan sitä, mitä on opittu ja mitä voidaan pitää menestyksen ehtoina ja kun katsotaan ulkoisissa suhteissa rahoitusta, joka liittyy muuttoliikkeeseen. Tällä hetkellä me käytämme hyvän välineitä tähän, ennen kaikkea mitä on prosenttiosuus niistä, jotka pala, henkilöistä, jotka palaavat tiettyyn maahan. Meidän pitää löytää sellaisia mittapuita, joiden kautta voidaan katsoa, että mitä on todellakin menestys ja miten me pyrimme ylipäätään saavuttaa, miten me aion mitata tätä pitkällä tähtäyksellä. Ja tässä yhteydessä mahdollisuus on ennen seuraavaa EU-budjettia saada nopeutettua joitakin arvioita, joiden kautta voidaan nähdä, miten käytettyjä varoja on käytetty, mihin ovat menneet. Jotkut niistä tulevat vasta vuoden 2020 alussa, mikä on liian myöhäistä budjettia varten. Meidän pitää pyrkiä nopeuttamaan tätä, jotta voimme puuttua seuraavan rahaston suunnitteluun. Kiitos. Merci. Kiitos. Minä haluan tässä yhteydessä muistuttaa että meillä on erittäin rajattu ajankäyttö tänä iltana. Te ehkä tiedätte, että tulkit ovat tällä hetkellä käymässä työtaistelua hallinnon kanssa. Heitä on vaadittu tekemään töitä ja he eivät voi missään nimessä jatkaa työtään kello 18.30 jälkeen. Sen takia pyydänkin asiantuntijoitamme todella noudattamaan heille myönnettyä seitsemän minuutin puheaikaa. Olemme erittäin kiitollisia, että pysyttäisitte siinä. Seuraava puhuja on Kristina Lefler, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin todella puhumaan lyhyesti esityksessäni. Myself few remarks. Eli pari huomiota. poliittisista puitteista, joissa maahanmuuton ulkoista rahoitusta on toteutettu ja kehitetty. Minulla on Devkosta ja toisesta pääosastosta kollegat mukana. He ovat hallinnoineet näitä varoja. Viime vuosina on tapahtunut aika paljon kehitystä. Meillä on kokonaisvaltaisempi lähestymistapa maahanmuuttoon. Se on nyt osa suhteitamme kolmansiin maihin ja alueisiin. Luomme uusia kumppanuuksia ja korostamme yhteistä vastuuta. Meillä on Valettan rahasto, Turkin erityisrahasto ja myös kumppanuuspuitteita lukuisten maiden kanssa Afrikassa. Meillä on alueellisia lähestymistapoja muissa osissa maailmaa. Afganistanin strategia. Siihen on otettu maahanmuutto yhdeksi osaksi. Lähestymistapa on alkanut kantaa hedelmää. Rakenteelliset kysymykset eivät ole sellaisia, että ne muuttuisivat heti. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ennen kuin saamme kunnollisia tuloksia, mutta jo nyt näemme selkeää edistystä, kun on vahvistettu yhteistyötä kolmansien maiden kanssa maahanmuuttokysymyksissä räätälöidyllä tavalla. Tämä heijastelee kunkin maan tilannetta. Millaisia haasteita siellä on, millaisia toiveita ja odotuksia maassa on. Myöskin kahdenvälisellä tasolla poliittinen sitoutuminen on lisääntynyt samoin alueellisella tasolla ja monenkeskeisellä tasolla. Tällä hetkellä neuvotellaan juuri maailmanlaajuisesta maahanmuuttosopimuksesta. Sitten Afrikan unioni ja sen komission niiden kanssa olemme seuranneet Abidjanin huippukokouksen jälkeistä tilannetta. Olemme käyneet vuoropuhelua maahanmuuttokysymyksistä ja tarkastelleet haasteita Afrikassa, Euroopassa ja mannertamme välillä. Ja meillä on kolmenvälinen strategia EUn, AUn ja YKn välillä sekä yleisellä tasolla että täsmällisemmin Libyan osalta. Kaikki toimijat siellä ovat siis Afrikan unionin komissio, Euroopan unioni, EUn eri osat, YK ja UNHCR YKn puolelta. Meillä on nopeaa joustavaa rahoitusta valetaan rahastosta. Näin olemme saaneet merkittäviä tuloksia viime kuukausina viime marrasjoulukuun jälkeen. Työ jatkuu ja laajenee edelleen Libyan viranomaisten kanssa. Haluamme tehokkaammin torjua ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä teknisiä vierailuita on tehty alueella Libyaan. Lisää näitä matkoja on tulossa, varmaan teknisiä matkoja vielä – ennen kesää ja kesän jälkeen sitten muita matkoja. Ja olen täysin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Tämä on hyvin yleinen käsite, joka välttämättä ei merkitse mitään. Jos puututaan perussyihin, niin tätä on pyritty tekemään kehitysyhteistyöllä jo 50 vuoden ajan, mutta ei mitenkään kohdennetusti tai yksityiskohtaisella tavalla. Viime vuosina, erityisesti kun on pantu täytäntöön rahastoa, niin haluamme kehittää tällaisen hienovaraisemman lähestymistavan, jossa katsotaan eri hankkeiden vaikutuksia ja kehitetään kokonaisvaltaisempi lähestymistapa siihen, mikä ehkä ajaa ihmisiä liikkeelle. Kotoutuminen on tähän liittyvä ilmiö, mutta sitä pidetään usein taloudellisena tai sosiaalisena ilmiönä, mutta se on myöskin poliittinen ilmiö. Nämä ihmiset voivat olla mukana yhteisön tai maansa elämässä. Heistä tuntuu, että he voivat muokata omaa tulevaisuuttaan näiden rakenteiden kautta. Tällainen kotouttaminen on nyt paljon tärkeämpää tällä hetkellä. Nyt olemme miettimässä kattavampaa rahoitusta maahanmuuttokysymyksillä seuraavissa rahoituskehyksissä. Täytyy ottaa huomioon poliittinen tilanne ja maahanmuuttotilanne kussakin kumppanimaassa. Me edelleen takaamme sen, että maahanmuuttoon liittyvä rahoitus ja toiminta on keskeinen osa kaiken kaikkiaan suhteissamme kumppanimaihin ympäri maailmaa. Mutta kuten komission ehdotuksessa on todettu, niin parasta olisi ottaa maahanmuutto osaksi laajempaa välinettä, jolla hoidetaan suhteita muihin osiin maailmaa. Maahanmuutto liittyy niin monen muuhun kysymykseen näissä suhteissa – jos sitä käsitellään erikseen, niin se ei ole tehokasta. Ja päätänkin tähän. Kiitos. Muchas gracias, señor Leffler. Ahora tiene la palabra el señor Duns. Adelante. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Doensille, apulaispääsihteerille. Euh, Yritän puhua yhtä tiivisti kuin kollega Christian tässä vielä se seitsemän ja puoli minuuttia. Kiitos paljon ja tämä on loistava tilaisuus, minkä te annatte meille, kun me voimme puhua asiasta, joka todellakin kehitysyhteistyöpolitiikan kannalta on suuren luokan aihe. Tähän ei ole yllätys kenellekään, että prioriteetti muuttopolitiikan on muuttanut meidän tapaamme työtä. Se on myös heijastunut uudessa viiteasiakirjassa, jossa puhutaan Euroopan kehityspolitiikasta. Ja se on aivan selvästi myös eh, heijastunut myös meidän toimintapaamme. Hmm. myself to a few um, general remarks um, that uh, concern some of the issues. Niin tässä on muutamia mielenkiintoisia asioita. Ensimmäiseksi, kun katsotaan maahanmuuttoa ja välineitä, olemme aina noudattaneet kahta pääperiaatetta. Ensinnäkin, kun käytetään näitä välineitä, joita meillä on, ja kun katsotaan tätä budjettigalaksia, niin kun käytetään näitä välineitä, niin silloin pitää aina noudattaa niihin liittyvää mandaattia. Se on ollut tärkeää, koska haluamme noudattaa oikeusperustaa näitä mahdollisuuksia, mutta myöskin rajoja budjettivälineissämme. Ja toinen periaate on se, että kaikki mitä tehdään, tehdään kumppanuudessa. Se on tärkeää, eli kaikki mitä tehdään kehitysyhteistyössä, eli kumppanuus liitetään vuoropuheluun ja täytyy ottaa huomioon maantieteellinen konteksti, jossa toimitaan. Se on ollut toinen periaate. Ja näistä on sitten kehitetty kaksi tai kolme tärkeää asiaa. Yksi niistä liittyy siihen, mitä me todella teemme. Afrikkaan lisäksi tämä koskee muita kanoita, mutta afrikkalaisten osalta meillä on mukavin Esimerkki Valetan kokouksen julkilausuma ja toimintasuunnitelma, joka on luonut kattavan laajan lähestymistavan muuttoliikkeeseen ja me tulemme huomaamaan, että tämä on ollut ydin sille, mitä me teemme kautta koko tämän muuttoliikekysymyksen. Me tarkastelemme taustalla olevia syitä ja totta kai se voi olla käsitteenä hyvin laaja, mutta se on myöskin hyvin relevantti käsite, koska kun me puhumme muuttoliikkeestä, laillisesta, laittomasta tai liikkuvuudesta. Se, mitä meidän täytyy ymmärtää, on mitkä ovat taustalla olevat tekijät, jotka saavat ihmiset lähtemään kodeistaan, yhteisöistään, mikä ei koskaan äh, kenenkään äh, ensisijainen valinta, ja muuttavat muualle. Ja sitten se, että ymmärrämme täsmällisemmin sen, mitä nämä tekijät ovat, on välttämätöntä ja me teemme työtä sen parissa. Toinen asia liittyy lailliseen maahanmuuttoon. Kysymys on pelkästään äh, epäsäännölliseen, mutta on myös myöskin laillista maahanmuuttoa alueilta, joilta muuttoliik- muuttajat tulevat, maahanmuuttajat tulevat, ja olemme tukeneet tällaista Afrikassa ja myöskin osittain myös Aasiassa. Sitten kolmanneksi on kysymys ihmisistä, jotka ovat joutuneet siirtymään kodeistaan näillä alueilla. Tyypillisin esimerkki on luonnollisesti se, mitä olemme nähneet Afrikan sarvessa. Suurimmat pakolaisleirit maailmassa ovat Afrikan sarvessa, me olemme nähneet, miten sellaiset maat kuten Sudan ovat lähes hajonneet ja hyvin harvat pakolaiset tulevat Eurooppaan, koska heidät on otettu vastaan sinne vain kuin, kuin mahdollista humaleltavalla alueella itsessään. Olemme tukeneet valtavasti maita, jotka ovat vastaanottavia yhteisöjä näille pakolaisille ja myöskin kodeistaan siirtymään joutuneille ihmisille juuri näissä olosuhteissa Afrikassa. Sama totta myös Afganistanissa itse maassa ja naapurimaissa jossa olemme tukeneet massiivisesti tällaisten ihmisten äh, äh, mahdollisuuksia äh, pysyä, saada toimen, toimintaan, ihmisen toimintaloja, jotka ovat sekä pakolaisia että kodeistaan siirtyneitä tuolta henkilöitä. On myös ihmisiä, jotka tämä on sitten myöskin liikemarin, liiketoiminnan malli, ihmisten salakuljettajat ja ihmiskauppiaat, mutta jos me katsomme, mitä voimme tehdä alueella, jossa Monet ihmiset ovat hankkineet toimentulonsa siitä, että kuljettavat ihmisiä tarjoavat heille äh, vaihtoehtoja, että he työskentelevät paikallisessa kansantaloudessa, niin talouden vaihtoehtoinen äh, vaurauden malli näille ihmisille. Täällä on tapahtumassa jotakin muutoksia paikan päällä, joita me olemme samassa aikaan. Sitten lopuksi olemme keskittyneet tietysti äh, vapaaehtoiseen palaamiseen ja kaikkea Libyossa tulen pakolaisten tapauksessa on ollut hirvittävät olosuhteet, joihin he on vaikea palata. Tämä kaikki on muuttunut operatiiviseksi työkalupakiksi. Tätä ei varmaankaan tarvitse käsitellä sen kummin. Kristian puhui siitä paljon. Me teemme tämän eri välineiden avulla, mutta tärkein niistä on, on tietysti tämä EUn erityisrahasto. Sitten tuloksista vielä lopuksi, koska tämä on hyvin tärkeää meille. Me olemme luoneet tutkimusvälineessä lukuisia tutkimusvälineitä, jotka liittyvät erityiseen geografiseen tilanteeseen, koska haluamme ymmärtää työn myötä, jota akateemiset instituutiot tekevät, mitä täs, mitkä täsmällisesti katsottuna ovat taustalla olevat syyt, mikä toimii, mikä ei toimi. Toiseksi olemme luoneet seuranta- ja oppimisjärjestelmän, joka on osa tällaista tarkastusjärjestelmää, ja joka laatii ulkoisia raportteja. Niistä ensimmäinen on saatavilla EUn erityisrahastojen verkkosivulla, jossa tulokset tästä raportista ovat myönteisiä siinä, miten me olemme onnistuneet toimimme kautta tarttumaan eh, siihen, miten vastaanottavat yhteisöt ovat luoneet taloudellisia mahdollisuuksia niin, että voidaan vaan voisimme tukea paikallista hallintoa rakenteellisessa toiminnassa ja että lyhyellä lyhyen eh, lyhyen, lyhyen ajan toimenpiteille on luotu pitkän tähtäyksen strategia. Ja sitten lopuksi, koska Lidemä Keivä varmaan palaa asiaan vielä, me olemme myöskin harjoittaneet lähestyä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa ja on ollut DEVE-valiokunnan matka Ugandaan ja Senegaliin ja olen ymmärtänyt, että tulokset tästä matkasta johon parlamentin jäsenet, joka jäsenet tekevät, ovat olleet myönteisiä ja ovat vahvistaneet sen ymmärtämistä, mitä me olemme tekemässä. Olemme pystyneet osoittamaan, miten eh, tärkeää ovat eh, nämä erityisrahaston toimet ja niiden täydentävyys. Olemme myöskin osoittaneet, mitä kahdenvälisiä ohjelmia me rahoitamme. Tämä on lisännyt myöskin vuoropuhelua toimintelin välillä. Kiitos. Onnittelut. Kuusi minuuttia 59 sekuntia. Hienoa. Eh, herra Popovski, olkaa hyvä. Kiitoksia, koitan panna paremmaksi. Nyt on oikea hetki tarkkailla viimeistä kolmea vuotta ja miettiä, mitä opitaan tulevaisuutta varten. Vuonna 2015 muutettiin lähestymistapaa ja vapautettiin paljon rahoitusta, mutta myöskin muutimme tapaa hallinnoida näitä hankkeita ja käyttää varoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja se oli kipeästi tarpeen, koska uudet välineet ovat nyt paljon joustavampia kuin aikaisemmat budjettivälineet. Eli poliittiset prioriteetit EU:ssa yhdistettiin maahanmuuttorahoitukseen. Eli tässä mainittiin Afrikka-rahasto, Turkki-rahasto, Syyriarahasto. Ja erityisesti lähialueilla olemme tehneet yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa, mutta myöskin alkuperä, läpikulku ja kohdemaiden kanssa. Olemme keskittyneet Välimeren reittiin, joka lähtee Pohjois-Afrikasta – ja sitten Turkki ja Lähi-Itä, siihen on käytetty Turkki-välinettä, ja sitten Lähi-Itä ja naapurimaat, Libanon, Jordania, niihin on käytetty Syyrian rahastoa. Mielestäni olemme saaneet joukon hyviä tuloksia, kun ajatellaan nyt aikataulu, ei nyt puhu yksityiskohdista. Otan nyt pari esimerkkiä. Vaikka Libyan tilanne, joka on vieläkin kaikkien mielessä ja kiireellinen – Asiasta puhutaan edelleen säännöllisesti. Olemme keskittyneet pakolaisten suojeluun. Olemme auttaneet vapaaehtoisissa palautuksissa ja auttaneet kansallisten instituutioiden rakentamisessa. 28 000 vapaaehtoista palautusta on nyt tapahtunut tähän mennessä ja se on suuri määrä, vaikka pakolaisten kokonaismäärä maassa on edelleen korkea. Turkin pakolaisväline. Se pantiin täytäntöön hyvin nopeasti. Kolme miljardia käytettiin kahdessa vuodessa kaksi miljardia käytettiin viime vuoden loppuun mennessä ja nyt olemme valmistelevassa seuraavaa kolmen miljardin maksuosuutta. 1,3 miljardia pakolaista on ollut tämän tuen piirissä Turkissa on 3,5 miljoonaa syyrialaista ja tästä on konkreettisia seuraamuksia, eli 125 koulua, kaksi sairaalaa rakenteilla EUn tuella. Ja tulevaisuudessa luodaan työpaikkoja ja kotoutetaan syyrialaisia Turkin alueelle. Lähidässä Libanonissa ja Jordaniassa on keskitytty elinolosuhteisiin, mutta myöskin terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ja olemme tukeneet vastaanottavia yhteisöitä. Olemme antaneet esimerkkejä hankkeista, mutta hankkeiden takana on ihmisiä, ja se kannattaa pitää mielessä. Erityisesti on keskitytty nuoriin. Emme halua mitään menetettyä sukupolvea. Yksi esimerkki taas. Syyrian koulussa käyn, Turkissa pakolaisten tasolla on jo 600 000 lasta ja lukemaan kasvussa. Ja sitten Flageissa on yksi tapahtuma. Syyrialaiset kertovat siitä, millaisia muutoksia heidän elämässään on tapahtunut EUn tuen ansiosta. Tämä alkoi vuonna 2015, mutta sen jälkeen laajennettiin välineiden maantieteellistä kattavuutta. Syyrian välineitä käytetään myöskin Länsi-Balkanilla ja Armeniassa. Laajennamme seuraava kolmen miljardin maksuerää. Se to- toivottavasti voidaan maksaa vielä tänä vuonna. Ja rahoitusta on tullut hyvin paljon Pohjois-Afrikan toimintaan. Tällä hetkellähän budjetti on 524 miljoonaa. Otimme yhteyttä parlamenttiin ja täällä oli ohjausryhmän kokous ja täällä oli muitakin jäseniä paikalla. Se oli ihan hyvä ja tulevaisuudessa tästä suhteesta tulee vieläkin vankempi. Tulevassa paranhoitoasetuksessa on ehdotettu, että parlamentin roolia kasvatetaan, eli parlamenttia täytyy kuulla, kun luodaan tällaisia hätärahastoja, ja niistä pitää sopia etukäteen parlamentissa. No sitten, en nyt toista sitä, mitä Lefner sanoi, mutta meillä on selkeät säännöt uudessa välinehdotuksessa maahanmuutto pitäisi käyttää 10 prosenttia varoja, mutta siellä on 10 miljardin varasto, jotta voidaan vastata kriiseihin ja maahanmuuttopaineisiin. Eli haluamme toimia joustavasti. Tätähän ei ollut, kun tajusimme, että meidän pitää perustaa kokonaan uusi väline maahanmuuttokriisin takia. Kiitos. Kiitos. Te olitte vielä parempi kuin edellinen puhuntaja. 6.26. Loistavaa. No niin, nyt avaamme keskustelu, kierroksen, kysymys, vastauskierroksen. Edustaja. Sorry, my name's up Minun nimeni on tuolla ylhäällä, minä tulen ylös sinne. Olen Linda McCavan. Um, One... Se kaksi kysymystä. Yksin Christian Leffrelille. Puhuitte näistä uusista ohjelmista tai ohjelmista, jotka ovat siis tulossa. Minä tiedän, että tulee tällainen Home pääosaston muuttoliikealoite, tämä sisäasioiden jossa tähän, sinne on tullut sellaisia paketteja monista rahoituksen, rahoituskehyksen eri instituutioista. Eli ei ole mitään erillistä ulkoisessa politiikassa, tämä kaikki integroita. Voitteko sanoa, miten te näette tämän uuden ulkoisen politiikan, mitä tulee muuttoliikekysymyksiin, miten se käsittelee niitä? Toinen asia on sinne kommentti, joka liittyy Kunduunin kommenttiin Abidjanin huippukokouksesta. Abidjanissa ei ollut sitänsä mitään ristiriitaa. Emme päässeet yksimielisyyteen loppupäätösasemassa. Ei ollut niin, että Afrikan maat sanovat, että tämä olisi ollut hyvä, ja jos me haluamme tällä harjoittaa yhteistyötä kanssa, niin päinvastoin oli paljon painetta EUsta saada aikaan sopimus paljon ongelmia, mutta minusta meidän pitäisi olla rehellisempiä arviossamme siitä, mitä itse asiassa tapahtuu paikan päällä, mitä ihmiset ajattelevat, että paikan päällä tapahtuu. Ja Tulemme kuulemaan Nigerin ministeriä seuraavaksi, saamme tietää enemmän asiasta. Ja samaan tämä rehellisyys koskee myös viimeistä kohtaa, joka koskee sitä, mitä me olemme saavuttaneet. Olemme saavuttaneet joitakin asioita. Voin kertoa myöhemmin siitä, mitä näemme Ukanassa sitten, kun toinen jakso käynnistyy. Mutta naapuruuspolitiikassa me tiedämme, että on valtaisia ongelmia, jotka liittyvät koulutukseen naapuri, naapurialueilla – me asetimme tavoitteen, että jokaisen lapsen Jordaniassa, Libanonista, Turkissa, joka oli pakolainen Syyriasta, pääsisi kouluun viime vuoden syyskuuhun mennessä. Ja tiedämme, että tätä ei saavutettu. Joten kun meillä on tällaisia esittelyjä, olisi hyvä, jos olisi enemmän tietoa siitä, missä oikein ollaan menossa, mitä ovat haasteet, mitä pitää seuraavaksi tehdä. Sen sijaan, että sanotaan, että nämä tulevat liian aikaisin. Nämä ovat hyvin vaikeita poliittisia kysymyksiä, joihin liittyy hyvin vaikeita poliittisia valintoja. Ja yksi ongelma alusta lähtien tässä kysymyksessä on ollut, että asiat ovat muuttuneet hyvin nopeasti. Jossain vaiheessa ei oltu tietoa täsmälleen siitä, mitä oli tapahtumassa koko näissä asioissa, joten toivon, että se mitä tulevaisuutta ajattelen on opittu, että monet suuret strategiset päätökset siitä, missä varoja pitäisi käyttää, niiden pitäisi ottaa huomioon molemmat budjettiviranomaiset, sekä neuvosto että parlamentti. Jos nyt kysytään, kuka teki strategiset päätökset siitä, että luodaan tällaisia rahastoja, milloin tuo päätös tehtiin, on vaikea löytää tietoa siitä, milloin tämä tapahtui. Kysymys on erinäisistä neuvoston kokouksista, niiden kasaantumisesta. Eikö sunkaan niin paljon siellä, mitä olet valmis antavat. Me olemme pyrkineet nyt jo vuoden ajan saamaan pysymään, pysymään perässä siinä, mitä näitä kehitystä on ollut, joten tulevaisuuden suunnittelu ajatellen vetomuus oli se, että parlamentti olisi enemmän mukana strategisissa keskusteluissa. Silloin me saamme uskoakseni enemmän rehellisiä arviointeja siitä, miten ohjelmat ovat edenneet aiton osallistumisalta ja samaan aikaan parempaa ymmärrystä vähemmän väärinkäsityksiä EU-politiikan puitteissa tulevaisuudessa. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Kiitos puheenjohtaja. Minä, minä teen nyt tässä vähän yhteenvetoa 19. päivä kesäkuuta. Huomenna on kansainvälinen pakolaisten päivä, jolloin järjestöt esittävät virallisia lukuja pakolaiskysymyksestä. Me olemme saaneet tästä myös erilaisia asiakirjoja, mikä on tilanne EU-ssa. YK pakolaisavun järjestön laatima asiakirja. Jos lukee näitä asiakirjoja, niin voidaan onnit olla tyytyväisiä vain toiseen vuoteen, jolloin muuttopaine on vähentynyt. Jos ajattelemme EUn antamaa kansainvälistä pakolaissuojaa, se on vähentänyt 44 prosenttia ja 14 prosenttia on vähentynyt näiden pakolaisten tunnustaminen. Eli kuitenkin maailmanlaajuinen kriisi jatkuu. Jos tämä on maailmanlaajuinen kriisi, niin kyllä se on maailmanlaajuinen pakolaiskriisi. Se kuitenkin vain voimistuu. 68,5 miljoonaa ovat joutuneet lähtemään juuriltaan viime vuonna. Yksi ihminen joka toinen sekunti ja se mikä koko ajan lisääntyy ja kasvaa on pakolaisten määrä eikä vain ne, jotka ovat joutuneet siirtymään paikasta toiseen. 2,9 miljoonaa vuonna 2016. 85 prosenttia näistä liikkeistä lähtee kehitysmaista, 90 prosenttia näistä liikkeistä tapahtuvat naapurimaiden välillä. Mitä me nyt tässä olemme tehneet? Me olemme käyttäneet kaiken jouston, mitä meillä on budjetissa. Valmistellaan globaalia migraatio, muuttopakettia vuoden lopulle. Eurooppa on yksi maailman rikkaimmista talousalueista. Se on ottanut alueelle 2,7 miljoonaa, ehkä vähemmän, eli toisin sanoen vähemmän kuin Turkki, vähemmän kuin Turkki. Ja me jatkuvasti pyydämme, että pitäisi e, e, pyydämme enemmän niiltä mailta, jotka joutuvat eniten kärsimään tästä pakolaisaallosta. Tämä on säännönmukaista liikehdintää, mutta meillä on todellinen ongelma, missä ovat nämä säännölliset maahanmuuttajat, pakolaiset ja ne, joilla ei, joilla ei ole virallista asemaa. Me olemme sulkeneet ovemme pakolaisilta ja niiltä mailta, jotka joutuvat kantamaan suurimman vastuun tässä kysymyksessä. Mitä tapahtuu lähikuukausina ja vuosina, jos meillä ei enää ole budjettijoustoa, jos on käytetty kaikki varat ja jos olen katsonut tarkkaan kaikki ehdotukset tulevassa monivuotisessa rahoituksessa, rahoituskehyksessä voin sanoa, että EU tulee olemaan putoamaan kansallisen egoismin kuiluun ja me, meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen, niin kuin me usein väitämme, mutta näin ei ole, anteeksi, olen vähän vihainen. Mutta nämä kaksi asiakirjaa, jotka ovat tässä rinnakkain tänä päivänä, ovat aika järkyttäviä, jos ajattelemme todellista, todellista tilannetta, jossa pakolaiset elävät tänä päivänä. Hello. No niin. Edustaja Böge. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viime vuosina olemme olleet hyvin hankalassa tilanteessa. Ja me kaikki emme olleet riittävän valmistautuneita. Meillä ei ollut välineitä, jotta olisi voitu toimia oikealla tavalla kriisissä. Ja olemme havainneet, että UNHCR kriisin aikana ei pystynyt auttamaan tässä tilanteessa riittävästi. Tällaisia määriä ei ollut odotettu ja kansainvälisen yhteistyön rakenteet eivät toimineet kunnolla, koska kansainvälisten järjestöjen oli pakko kerjätä rahoitusta. Ja lyhyessä ajassa ne eivät pystyneet ollenkaan toimimaan. No, pitää vielä puhua siitä, millä tavalla kehitysyhteistyöpolitiikka EU:ssa ja muualla, sitähän nyt on harjoitettu jo 50 vuotta, onko se onnistunut vai olemmeko painottaneet aivan vääriä asioita? Budjettiapu, hanke, hanketuki, nämä ovat osa kuvaa, mutta – Näistä on tehty mielenkiintoisia raportteja ja analyysejä. Mutta valittamisesta ei nyt ole apua. No sitten kun katsotaan, mitä kohdassa 78 perussopimuksessa on annettu, miten eu voidaan toimia, mutta näitä sääntöjä ei riittävästi huomioitu. Ja jos nyt kuuntelen näitä alustuspuheenvuoroja ja katsotaan tämänhetkisiä lukuja, niin esimerkiksi Saksan liittotasavallassa, kun katsotaan turvapaikkahakemuksia, niin kuukausi kuukaudelta niitä on 15-20 000 per kuukausi. Ja kriisin huippuaikoina ne olivat noin 60 000 tai jopa enemmän. Eli jokin on nyt kehittynyt. Ehkä vähemmän paineita eikä eivätkä ihmiset joudu enää lähtemään maistaan. Tai sitten alamme hyötyä siitä, mihin rahastoja käytettiin alun perin. Parlamenttihan ei voi hyväksyä sitä, että sen toiminta ulkoistettaisiin. Mutta myönteistä kehitystä on tapahtunut, kun ajatellaan yhteistyötä naapurusalueilla. Voisitteko hiukan kertoa, millaisista luvuista tällä hetkellä puhutaan? Popowski puhui turkkivälineeseen liittyvistä luvuista. Turkki on tehnyt enemmän pakolaisen hyväksi kuin valtaosa EUsta ja tämä nyt on fakta. Jordania ja Libanon, niistä nyt ei ole vielä puhuttu. Vai se, mitä tehdään, no totta kai nyt täytyy keskittyä Syyriaan ja Libyaan, ja tiettyihin Afrikan valtioihin. Voisiko kertoa esimerkiksi Turkin osalta, millä tavalla ihmisiä on autettu ja seuraavassa vaiheessa pitää sitten ratkaista tämänhetkisiä kriisejä, jotta ihmisiä voidaan edelleen tukea Heille voidaan tarjota esimerkiksi jotain työtä. Ja mitä pitäisi nyt tehdä, jos tämä toiminta on näin myönteistä kuin miltä se vaikuttaa, niin riittääkö se, että meillä on ehdotuksia rahoituksen suhteen? Mitä mieltä olette tästä tilanteesta? Kiitos. Moi, je voudrais minä haluaisin henkilökohtaisesti sanoa muutaman sanan. Minulla on usean kertaan ollut mahdollisuus käydä Lähi- ja keski Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa ja myös Gaasan alueella ja länsirannalla. Tuli sellainen tunne, että Eurooppa ei ollut mitenkään näkyvää siellä ja usein me, me kuljemme YK-virastojen kanssa. EU ei näy siellä näkyvänä kumppanina näissä maissa, joissa me kuitenkin toimimme. Haluaisinkin kysyä tässä, onko tämä valinta, onko tämä nyt jotakin kohtalonomaista, jolle ei voi mitään. Eikö Euroopan pitäisi olla siellä näkyvämpi? Toinen kysymys liittyy koordinaatioon näissä useissa eri maissa Eurooppa on läsnä sen oman edustuksensa välityksellä, mutta se on läsnä myös eri jäsenvaltioiden edustustojen välityksellä. Minä olenkin pohtinut tätä asiaa koordinaatiovinkkelistä. Onko meillä riittävien hyvin koordinoitu lähestymistapa? Pohdin myös sitä niin sanottua tiekarttaa meidän edustajimme kannalta näissä kyseisissä maissa. En ole ihan vakuuttunut, että tämä tiekartta olisi aivan riittävän selkeä – Jokainen tekee parhaansa tietenkin eri menettelyjen mukaisesti ja päätöksenteot viipyvät joskus, jos ne pitää lähettää konsultoitavaksi Brysseliin ja minusta tuntuu, että tiettyä pysähtyneisyyttä on vallalla ja vaikeuksia reagoida riittävän nopeasti. Kolmas kysymys liittyy nimenomaan näihin menettelytapojen painavuuteen. Minulla oli mahdollisuus osallistua Syyrialla Kokouksen Kaikki jäsenvaltiot ovat läsnä edustettuina. Se on aika hämmästyttävää. Eikö olisi nyt mahdollista hallinnon kannalta löytää joitakin muotoja, että voisimme olla operatiivisempia, vähemmän muodollisia, eli jokaisella jäsenvaltiolla ja jäsenvaltiolla on edustus jossakin maassa. En tiedä, kuinka paljon yksikin kokous maksaa, mutta minä kysyn, missä tässä nyt on lisäarvoa? Totta kai siinä säästetään, otetaan huomioon kaikkien näkökohdat, kaikkien mielipiteet, mutta kyllä meidän pitäisi pystyä olemaan tehokkaampia ja toimintakykyisempiä. Tässä muutama huomio kysymyksen muodossa. Aiheet, todelliset aiheet ovat hallin, hallinto, Pystymmekö me toimimaan EU-na, jos meillä on mandaatti kaikilta jäsenvaltioilta toimia? Mm, koska äh, miten me voimme sitten tyrehdyttää nämä maahanmuuttolähteet? Meillä on nyt kiire. Jos ajattelemme akvariusta, ehkä tämä synnyttää tietyn sähkösokin, jonka avulla mm, voimme sitten siirtyä ratkaisevaan vaiheeseen ja olla paljon paljon tehokkaampia. No, niin, eipä ole paljon puheenvuoropyyntöjä. Oli muutama kysymys, jos te haluatte nyt vastata. Teillä on jokaiselle kolme minuuttia aikaa. Herra Popovski voi aloittaa, eli aloitamme päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken. I listened in Spanish, but I guess uh, three minutes. Mm. Kolme minuuttia siis selvää. Kolme ja puoli minuuttia, koska te ette käyttäneet kaikkia seitsemää minuuttia, jotka on teille varattu. No voin jakaa sen kollegoiden kanssa. Eli yhdistelen näitä vastauksia. Ensin Jordanian ja Lib- Libanonin liittyviä kysymyksiä. Koulutusalan. Tietojen saatavilla. En nyt puhunut yksityiskohdista, koska ei ole riittävästi aikaa ja annoin esimerkkejä Turkin koulunkäyntitasoista Libanonissa, Jordaniassa. Myöskin on päästy aika korkeisiin lukemiin. Työ ei vielä ole tehty, Turkin tilanne on parempi myöskin infrastruktuurien takia. Ja koko järjestelmä toimii. En nyt mene näihin lukuihin, mutta kaikki nämä tiedot löytyvät nettisivuiltamme, mutta voin toimittaa sen vaikka toimistoonne. Niin voitte sitten tarkastellaan niitä sieltä. Eli rakennetaan kouluja, koulumateriaalia, opettajakoulutusta Turkissa, lähinnä kielikoulutusta ja palkataan opettajia kouluihin Libanoniin ja Jordaniaan. Nämä ovat pienempiä maita ja pakolaisyhteisöt ovat todella valtavia. Sitten maahanmuuttopaineet. Böken kysymys. Meilläkin on syytä uskoa, että toiminta on alkanut kantaa hedelmää. Jos katsotaan keskivälimeren reittiä ja eroa tämän hetken ja vuoden 2016-2017 jälkeen välillä, niin tulijoita on nyt vähemmän. Painetta vielä on, ihmisiä tulee edelleen, mutta lukemat ovat laskeneet. Ja tässä tarvitaan monen tyyppisiä pitkän aikavälin sitoumuksia, mutta olemme havainneet, että tämä toimintapa on alkanut tepsiä. Seuraava rahoituselä on jo varmiina Turkkia valten haluamme parantaa terveydenhuoltoa, koulutusta ja myöskin luoda työpaikkoja ja toimia kunnallisella tasolla. Se on avainasemassa, kun ajatellaan seuraavaa paria vuotta. Ja sitten näkyvyys. Tämä on heikko kohta ja tämä on tärkeä kysymys komission jäsenelle Haanille. Hän on puhunut tästä esimerkiksi YK järjestöjen kanssa. Me haluamme olla näkyviä ja jos teemme jotain, niin täytyy olla selvää, että tuki on tullut Euroopan unionista. YK virastoilla on tärkeä rooli. 48 prosenttia avustamme tapahtuu kansainvälisten järjestöjen, nimenomaan YK kautta. Ja todennäköisesti tämä ei tule muuttumaan, mutta me olemme valppaina ja vuoro, käymme vuoropuhelua niiden kanssa. Ja tiedän, että jotkut näistä tahoista ovat valtavia. Jäsenvaltiot ovat hyvin kiintyneitä – tämän Turkin varoisavun ohjauskomitean. Se on hiukan eri asia kuin rahasto. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi maksaa ja kaikilla on paikka siellä. Siksi se on aika iso elin. Mutta jos katsotaan Syyrian rahastoa, niin se on paljon pienempi, koska sisäänpääseminen maksaa miljoona euroa. Eli silloin siellä on vähemmän jäsenvaltioita ja tämä täytyy hyväksyä, kun ajatellaan vastuullisuutta ja avoimuutta toimissamme. Ja toivon mukaan te olette mukana näissä kokouksissa, koska se on meille tärkeää, että voimme keskustella ja kuunnella teiltä myöskin mielipiteitä ja suosituksia. Uh, <clears throat> um, Lisäisin muutaman kommentin minäkin. Ensinnäkin ehkä rehellisyydestä tulosten suhteen. Syy siihen, miksi me puhumme ruoloksista, on juuri se, että meillä on taipumus esitellä lasi ennemminkin sellaisena, että se on puoliksi täynnä, eikä niinkään, että se olisi puoliksi tyhjä. Se ei merkitse sitä, että uskomme, että olemme löytäneet jonkinlaisen taika sauvan, jolla voimme poistaa ohjelmat, jotka liittyvät kehitykseen, jotka, kuten Christian juuri totesi, ovat sellaisia, että ne on olemassa. On ollut jo liikkeellä yli 50 vuotta, jos katson joitakin tekijöitä tämän kaiken takana, niin kuin ilmasto, ilmastonmuutos, se on aivan äskettäin itse asiassa, vaikkakin sillä on ihan suurempi vaikutus. Haluan kuitenkin sanoa, että me alamme nähdä tuloksia paikan päällä. Alamme nähdä eron siinä, mitä me yritämme tehdä, mikä toimii ja mitä me yritämme ja mikä ei toimi. Ja meille tämä on kaikkein tärkeintä. Eli että voimme mitata edistystä. Näemme eron asioiden välillä, jotka toimivat, jotka eivät toimi. Sama tällainen äh, hyvin vivahteinen lähestymistapa, sen pitää olla myöskin politiikassa. Ajattelen kaikkia vaikeuksia, joita oli miksi valitan julkilausumaan suhteen tai Abidjanin julkilausumaan suhteen. On totta, että jos on puhtaasti poliittista keskustelua tällä tasolla, me olemme taipuvaisia keskustelemaan periaatteista, suurista pilareista, tasapainosta niiden välillä, ja se on aina hiukan vaikeaa. Se, mitä me näemme nyt, kun olemme aktiivisia paikan päällä, on, että meidän on helpompi saada aikaan lähestymistä kumppaneiden suuntaan sen suhteen, mitä toimia rahoitetaan ja mitä ei rahoiteta. Eli se, mitä me teemme, se auttaa kumppaneita, jotka kysymys on haasteista, jotka ovat enemmän kumppaneidemme haasteita kuin meidän, joten on helpompaa päästä lähemmäksi toisia. Tässä sitten tuleekin hallintoon, joka on strateginen osa tässä menettelyssä. Minä ymmärrän, että tällaiset strategiset kokoukset, joiden kanssa elintekokoukset saattavat olla hyvin suurta taakalta, ne ovat taakka meillekin aika ajoin. Mutta kuten täällä todettiin, tällainen äh, strateginen äh, elin, sen kokous on tärkeä, koska sinne kutsutaan myöskin Euroopan parlamentin jäseniä osallistumaan siihen. Siellä me käymme keskustelua suurista strategisista suuntaviivoista, joita me haluamme seurata näissä erityisastoissa. Siksi on ero sen välillä, mitä me teemme ja mitä me emme tee seuraavalla, äh, seuraavassa operatiivisessa komiteassa, joten päätökset ovat hyvin tärkeitä. Se on hyvin tärkeä päätöksiä tekevä elin. Koordinointi jäsenvaltioiden kanssa – se on jotakin sellaista, mitä kyllä tapahtuu. Kuten aina, jäsenvaltiot ovat innokkaampia koordinoimaan meitä kuin että heitä koordinoitaisiin tai että heidän toimintansa koordinoitaisiin tällaisena aitona EU-toimintana. Mutta tämä osa keskustelusta paikan päällä maassa, jossa on mukana myöskin jäsenvaltioiden lähetystöt, jossa, jotka ovat osa tällaista suurempaa avunantajien toiminnan koordinaatiota, ja jossa katsotaan myös, mitä muut osapuolet tekevät näissä maissa. Tämä koordinointi jäsenvaltioiden kanssa on sellaista, mikä itse asiassa toimii suhteellisen hyvin, mikä selittää sen, miksi kun me aloitimme päätösten teon konkreettisista hankkeista operatiivisissa komiteoissa, tämä on yleensä aika sujuvaa, koska työ on tehty jo aiemmin. Ja lopuksi näkyvyydestä. Minusta me teemme työtä näkyvyyden hyväksi, mutta hyvin usein, että kun me työskentelemme YK viranomaisvirastojen kautta, hyvin, meidän kumppanimme kuitenkin tuntevat sen hyvin ja lopulliset avunsaajat tuntevat sen. He tietävät, mistä rahat tulevat. Ja kuka on tekemisissä paikallisten hallitusten, kuka on tekemisissä kansallisten kanssa niissä toimissa, joita rahoitetaan. Joskus kuitenkin näkyvyys on enemmän poliittista kuin että se yhdistyisi niin siihen, että liihutettaisiin EUn lippua. Kiitos paljon ja sitten herra Leffler seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kollegani jo puhuivat monista asioista, eli lisään vain pari asiaa. Ehkä ensin maahanmuuton perussyyt. Eli miten voidaan puuttua maahanmuuton syihin? Emme me pyri siihen. Mahdollisuuksien mukaan me pyrimme sillä tavalla toimimaan, että voimme estää nämä pakkosiirrot. Lähtöpakolaiseksi mutta maahanmuutto tai muuttoliike itsessään kuuluu ehkä ihmisluonteeseen. Ihminen on aina liikkunut paikasta toiseen, on aina hakenut uusia horisontteja. Meidän haasteemme on tietysti sitten antaa tälle raamit. Eli se voi olla valinta eikä pakko lähteä liikkeelle. Totta kai ja se myös tulee myös tähän meidän jäsenneltyyn yhteistyöohjelmaan siinä työssä, mitä me pyrimme tekemään pitkällä aikavälillä kumppaneidemme kanssa. Olipa sitten kyse Afrikasta, Aasiasta, lähi tai muusta maailmankolkasta. Tuolla me pyrimme löytämään kokonaisvaltaisia vastauksia – ottamalla siihen erilaisia ulottuvuuksia, taloushallinto, sosiaaliset kysymykset ja muut tekijät. Mutta kun minä kun puhun, että muutto liikkeiden lähtö pitäisi saada tyrehtymään, onhan se maailman, sehän on yhtä vanhaa kuin maailma. Mutta alikehittyminen on sen laatuista, että tämä prosessi lähtee kiihkeämmin liikkeelle ja ihmiset haluavat lähteä ehkä pois kotikonnuiltaan. Se on totta, mutta kuten Rova Collet sanoi, me olemme myös nähneet ilmiön, jossa käy niin, että kun lähdetään alikehityksen tilasta kehittyvämpään olosuhteeseen, mutta ollaan vielä siellä alkuvaiheissa, niin usein tämä muuttoliike siinä vaiheessa kiihtyy, koska keinot löytyvät ja, ja silloin taas odotukset eivät vastaa toteutumista. Ja sen takia meidän pitäisi luoda olosuhteet, jossa nämä liikenne lähteneet miehet, naiset, lapset voisivat olla tyytyväisiä, voisivat löytää tulevaisuuden, jos he sitä etsivät ja toivovat omassa yhteiskunnassaan, omassa ympäristössään. Totta kai on aina niitä, jotka haluavat tulevaisuutta muualla, niin kuin miljoonat, miljoonat eurooppalaisetkin ovat tehneet aikoinaan. Sen takia meidän pitää lähteä, meidän pitää antaa raamit tälle muuttoliikeelle. Ja kun neuvotellaan ehkä YK kanssa tästä kokonaisvaltaisesta Combat Global Migration järjestelmästä, että jotta saataisiin jaettua vastuuta kaikkien kesken, koko kansainvälisen yhteisön kesken. Linda McAven kysyi siitä, mikä yhteys on ulkoisilla välineillä ja sisäisillä välineillä. Ja vastaus on, että sisäiset välineet kohdentuvat pitkälti siihen, mitä tehdään EU:ssa maahanmuuton hallinnoinnissa – sekä kun ajatellaan vastaanottokapasiteettia että rajavalvontaa ja muita kysymyksiä. Me haluamme keskittyä kunnolla ulkoiseen ulottuvuuteen, mutta emme halua kiertää sitä, emmekä halua mitään erillistä maahanmuuttovälinettä, vaan tämän pitäisi olla yksi tärkeimpiä osioita kaikessa yhteistyössä. myöskin muiden maiden välillä on paljon maahanmuuttoa. Jokin aika sitten kävin maahanmuuttovuoropuhelua Etelä-Afrikan kanssa. Ja Etelä-Afrikan haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin tiettyjen EUn jäsenvaltioiden haasteet. Ja he haluavat jakaa kokemuksia ja voidaan katsoa, miten voidaan tehdä yhteistyötä, myöskin kun otetaan huomioon kielteiset sisäpolitiikan vaikutukset, esimerkiksi muukalaisviha ja muita ilmiöitä, joita on tullut ilmi. Hmm. Eli meidän täytyy hoitaa monenlaisia kysymyksiä. Toivottavasti seuraavissa rahoitusnäkymissä meillä on enemmän joustavuutta, kun yhdistetään välineitä sekä ulkoisia että sisäisiä, kun viedään tätä politiikkaa eteenpäin. On totta, että Abidjanin innostus alkuvaiheessa ei ollut mitenkään yletöntä, mutta – esimerkiksi työ, jota tehdään Afrikan unionin kanssa, on johtanut siihen, että kiinnostus on lisääntynyt. Ja yksi kommentti vielä, eli hallinnointi Syyrian rajalla. Tämä ohjausryhmä on hyvin suuri, mutta kaikki haluavat olla mukana näissä suurissa tapahtumissa, ja palaan siihen, mitä McAvan sanoi. Eli kun katsotaan uutta välinettä, jota on ehdotettu, meidän pitäisi kiinnittää huomiota enemmän siihen, miten voidaan luoda todellista suunnittelua, jossa mukana on parlamentti ja jäsenvaltiot. Mutta silloin pitää olla strateginen näkemys eikä ainoastaan teknistä keskustelua, jota käydään esimerkiksi ohjausryhmässä. Madam Kolet. Kiitos, Rova Kolet. Ihan lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä, jos sopii. Thanks never brief. Um, minä, niin, täällä on sanottu niin paljon kaikenlaista, mutta minä vain rajoituisin tällaiseen tilanteeseen, että on varoitus ja mahdollisuus. Varoitus on se, että meil, meillä on valtaissa olemme siinä, miten paljon haluamme saavuttaa, miten paljon voimme saavuttaa Euroopan unionia tällä alueella – Täällä on puhuttu rajojen hallinnasta ja keskustelujen ulkoistamisesta, ja tässä vaan aikaan meillä on keskustelussa puhumme kehityksestä ja näistä taustatekijöistä. Ja tämä on hyvin mutkikasta. Nämä mutkikkaat tekijät, ovat, niitä on paljon, niin tätä mutkikkuutta ei pidä aliarvioida. Mutta liikettä aliarvioitiin eh, ulkopolitiikassa vuonna 2015, mutta nyt sitä ehkä yliarvioidaan. Ehkä on jopa painetta asettaa se kaikkien prioriteettien edelle tällä hetkellä ja meillä on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että ollaan tulossa seuraavaa budje. Tämä suunniteltu rahasto tulee ehkä lisäämään joustavuutta, mutta kysymys kuuluu, että mikä on oikea paikka muuttoliikkeelle, missä sitä pitäisi käsitellä, mitkä ovat ne tavoitteet, joita pyritään saavuttamaan ja miten vähennetään konflikteja, joita on eri äh, asioilla eri äh, kokonaisuuksilla. Tässä on paljon sovittelua vielä kehityksen, humanitaarisen asioiden välillä ja miten nämä tavoitteet, äh, miten niitä mitä pidetään tärkeinä. Tässä on toki nyt syytä syvälliseen pohdintaan ja suunnitella budjetti, joka pystyy vastaamaan tähän. Kysymys on pelkästään rahoituksen laajuudesta, vaan siitä, miten rahoitetaan ja miten tehokkaasti ajatellaan näitä eri ulottuvuuksia. Kiitos. Merci, merci. Kiitos, kiitos neljälle asiantuntijallemme. Nyt hyvää arvoisa yhteispuheenjohtaja, vaihdamme puheenjohtajuutta ja annamme DEV-kehitysyhteistyövaliokunnan jatkaa tätä tehtävää, puheenjohtajan jatkaa tätä tehtävää. Uh, good afternoon, colleagues. We can uh, start uh, the, second panel. as you can... No niin, aloitamme toisen paneelin. Täällä on kaksi puheenjohtajaa. Itse, Derek Vaughan, olin ensimmäinen varapuheenjohtaja talousarvion valvontavaliokunnassa ja sitten Linda McAvan, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Eli täällä on kaksi brittimeppiä nyt puheenjohtajina. Ja kaikki haluavat varmaan tehdä kovasti työtä, mikäli me lähdemme yhdeksän kuukauden kuluttua No, saa nähdä mitä tapahtuu. Eli tässä paneelissa katsotaan nyt tulevaisuuteen, tai itse asiassa katsomme tätä tilannetta. No, tässä on paljon päällekkäisyyttä. Se nyt näkyy jo tässä ensimmäisessä keskustelussa. Puhuimme siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mutta myöskin mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Eli toisessa paneelissa tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta, kun ajatellaan, miten EUn rahoittamat toimet ovat vaikuttaneet vaikuttaneet uudenlaisiin rahoitusvälineisiin. Talousarvivalvonnan kannalta usein ajatellaan, että me tarkastelemme ainoastaan ongelmia ja petoksia ja virheitä ja korruptiota. Ja se tietysti on tärkeää. Olemme kiinnostuneita siitä, kuinka tehokkaasti EU-varoja käytetään, mutta meitä kiinnostaa myöskin tehokkuus, eli saadaanko aikaan tuloksia ja vaikuttaako tämä tilanteeseen. Eli nämä kaksi asiaa ovat tärkeitä eli tehokkuus ja oikeanmukaisuus. Eli nyt sitten tarkastelemme, mitä vaikutuksia EU-rahoituksella on. Ja meillä on neljä asiantuntijaa keskustelemassa kanssamme. Massudu, Nigerin valtiovarainministeri, Vihari Concordista, se on kansalaisjärjestöjen liitto – ja Bihari on maahanmuuttoasiantuntija. Sitten Jurek British Councilista. Hän vastaa Euroopan yhteistyövastuu-virastosta ja Bob Aanut myöskin British Councilista. Ja hän vastaa Luoteis-Nigerian rahaston hallinnoinnista. Eli meillä on nämä asiantuntijat paikalla. Ja tässä vaiheessa kollegani Linda saa nyt puheenvuoron. Thanks, Derek. Kiitokset Derek ja kiitos kaikille valikunnille, jotka ovat auttaneet järjestämään iltapäivän kuulemista. Aihe on yksi kaikkein kuumimmista asioista Euroopan politiikassa tällä hetkellä. Meillä on erinomaisia puhujia täällä. On iloinen siitä, että meillä on täällä Nigeristä ministeri. Meillä oli jo ilo tavata joitakin parlamenttinen jäseniä. Kävimme keskustelua pari viikkoa sitten kansalaisvapauksien valikunnassa. Tämä tapahtui sen kun tuomarikunnan puheenjohtaja Claude Moraes kävi Tunisiassa ja hän kertoi siitä, mitä hän oli nähnyt siinä, miten erityisrahasto oli käytetty, että Nigerillä on se saa suurimman osuuden tästä erityisrahastosta ja myöskin se on saatu rahoitusta myöskin Euroopan kehitysrahastosta. Haluaisin kuulla, mitä, <clears throat> miten arvioinne siihen, mikä on hyöty teidän maallenne. Minua kiinnostaa myös, ja myöskin haluaisin hukaa rehellisyyttä. Meidän pitää olla rehellisiä toisillemme. Joskus on ongelmia ja pitäisi keskustella sitä, mitä ongelmat ovat. Kun kävin Ugandassa, Kuten täällä aiemmin mainittiin, valiokuntamme kävi Ugandassa toukokuussa ja näimme, miten erityisrahaston varoja siellä käytettiin. Ja pakolaiset olivat pääasiassa naisia ja lapsia, 92 prosenttia naisia ja lapsia Etelä-Sudanista, jotka olivat ylittäneet rajan Ugandaan. Politiikan muutos oli mm, siis se, että oli sanettu, ei annettu pelkästään tukea pakolaisväestölle. Erityisrahaston kautta tuetaan koko väestöä alueella, jotta selvitään päästään eroon niistä ongelmista, joissa paikallinen väestö kokee, että se ei saa tukea ja että vain pakolaisväestö saa tukea. Ja minun on todettava, että kuten eräs aiemmista puheista mainitsimme, tiedämme, että Afrikan maissa etenkin enemmistö siellä on enemmistö pakolaisväestössä koko maailmassa tilanne ei ole se, että enemmistö olisi Euroopan unionissa, vaikka tiedosvälineissä syntyy toisen vaikutelma. Ja Turkin jälkeen Uganda on toiseksi suurin pakolaisia vastaanottanut maa. Se on myöskin yksi maailman köyhimmistä maista. Täällä on, täällä on myöskin edustaja Concordista. Ja he edustavat jäsenvaltioiden Kongoon kertoo meille siis asioista kansalaisjärjestöjen kannalta. Sitten kuulemme tästä käytännön toimien verkostosta, Practitioners Network, British Councilista. Meillä on Bob Arnott täällä, joka on tullut kertomaan meille tilanteesta Pohjois-Nigeriassa. Tätä me haluamme. Komission viranomaisia en halua arvostella, mutta, mutta haluamme tietää todella, mikä toimii, mikä ei koska täytyy katsoa, että on, varoja käytetään hyvin ja tietysti on erilaisia tiedotusvälineiden ohjelmia, joissa on arvosteltu sitä, mitä tapahtuu, sanotaan, että rahat eivät mene oikeisiin kohteisiin. Olisi mielestäni kuulla, mitä ovat haasteet paikan päällä tämän näiden vaikeiden kysymysten käsittelyssä. Kiitoksia Derek. Ja niin, no niin, minä annan puheenvuoron eteenpäin. Puheenvuoron menee nyt ensinnäkin ministeri Masudulle Nigeristä 80 minuuttia. Olkaa hyvä. Bien, merci, madame. Euh, je voudrais d'abord... Kiitos, rouva. Haluaisin ensiksi... Kiitos siitä, että voimme osallistua tähän mielipiteiden vaihtoon. Se on teille ja meille hyvä tilaisuus kuulla toisiamme, puhua muuttokysymyksistä, joka tänä päivänä uhkaa teidän maittenne väestön väestötasapainoa. Se on suuren luokan kysymys teille, mutta se on meille myös suuren luokan huolenaihe. Eikä tämä nyt ole mitenkään selvää. Itsestään, eh, ei se ole mitenkään itsestään selvää, mutta sitten, että me myös vastaanotamme pakolaisia, vaikka maamme on erittäin köyhä. 200 000 pakolaista on tullut Libyan kriisin jälkeen. 300 000 Boko Haramin tilanteen, oman tilanteen jälkeen Chadissa ja 500 000 Mali, eli 100 000 20 miljoonan väestön maassa, erittäin erittäin köyhässä maassa. Tämä teille vain taustoittaakseni, että me elämme samassa tilanteessa. Keskustelu teillä on ehkä toinen, toisenlainen teidän instituutionne näkökulmasta. Me olemme erittäin solidaarisia siinä tavassa, miten löytäisimme hyvän ratkaisun, että ratkaisu olisi aina inhimillinen ja demokraattinen. Haluaisin nopeasti kertoa teille seuraavasta asiasta, Nigerin maantieteellisestä tilanteesta te tiedätte sen, mutta on ehkä hyvä palauttaa mieliin jotakin. Ensinnäkin on kyse kauttakulkumaasta. Se on kauttakulkumaata, jossa on, jolla on raja Libyan kanssa. Olemme Libyan rajanaapuri pohjoisessa. Me olemme myös tuhat kilometriä raja Algerian kanssa pohjoisessa. Meillä on myös 800 kilometriä yhteistä rajaa Malin kanssa, pohjoisen Malin kanssa – Tehän tiedätte, mitä Malissa on tapahtumassa. Eli, ja sitten idässä Chad ja etelässä 1500 kilometriä Nigerian kanssa, johon kuuluu Chadin järvi. Eli me osoitamme, että olemme todella kriisialueen risteyksessä. Eli Niger on kulkumaa. Agadesk on kaupunki tässä kautta kulkuliikenteessä. Se on myös ongelman keskiössä tuhannen neliökilometrin säteellä tapahtuu. Agadez ja Libyan raja ja Malin raja ja Burkinan raja, jokaisen suuntaan on tuhat kilometriä. Eli se on todella aivan keskiössä, kuinka suunnattoman suuresta maa-alueesta on kyse, kun sitä pitäisi valvoa. Tämä maantieteellinen suunnaton alue, miten me pystymme hallitsemaan sitä, kun me haluamme myötävaikuttaa maahanmuuttovirtojen valvontaan. Haluaisin muistuttaa teille, että tämä kysymys tapahtuu myös alueella, joka on mm, heikentynyt, te tiedätte, ilmastolliset muutokset. Se myös vaikuttaa, sillä on konkreettiset kasvot, jos niin voi sanoa. Parisenkymmentä vuotta sitten meillä oli yksi eh, kuivuusvuosi per kymmenen vuotta sitten, yksi viidessä vuodessa. Nyt meillä on joka toinen vuosi kuivuusvuosi, eli ilmasto on muuttanut olosuhteita rajusti. Ja totta kai se köyhdyttää väestöä ja luo äärettömän jännittyneitä, äh, jännittyneet olosuhteet. 80-90-luvulla tuon eh, Sahelin alueen ja Länsi-Afrikan alueella meillä oli myös rakenteellisia ongelmia IMFn kanssa. Ei siitä puhuta paljon, mutta sillä oli myös seurauksia, koska piti vähentää sosiaalimenoja, piti vähentää turvallisuusmenoja. Seurauksena sen takia puhuttiin kehityksen menetetyistä vuosista tai vuosikymmenistä. Ne olivat menetettyjä vuosia ihan yksinkertaisesti, että valtiovallat heikentyivät ja se alkoi reuna-alueelta. Ja senpä takia on, on ollut valtio, on joutunut tiettyyn vajeeseen. Meillä on myös sitten tämä Libyan rajakriisi ja se on tietysti kiihdyttänyt tätä koko prosessia. Turvallisuustilanne on heikentynyt koko Sahelin alueella ja se on myös luonut tämän tyhjiön suhteellissa valtiovallan mahdollisuuteen valvoa mutta on syntynyt myös tänä päivänä hyvin vaikea tilanne tämän jatkumana ja se on lähettänyt tiettyjä etäpesäkkeitä koko alueelle. Turvallisuustilanne syntyi näin. Reuna-alueet heikentyivät ja muutos oli vähittäistä. Valtiovalta romahti käytännössä katsoen. Reuna-alueilla sen edustusto ei enää ollut ja kehitys vaikutti myös taloudelliseen kehitykseen, normaalitalouskehityksestä pohjoisessa, jossa matkailu oli periaatteessa tärkein tulolähde. Se on käytännössä katsoen hävinnyt kokonaan ja sen sila, tilalle, matkailun tilalle on tullut rikollinen talous, jota luonnehtii kahden tyyppinen talous. Huumekauppa on yksi niistä. Ja kun valtiovalta on murentunut reuna-alueilla, huumekauppa on saanut jalansia, mutta myös ihmiskauppa, maahanmuuttajien ihmiskauppa, koska Libyan valtio on romahtanut. Jos puhumme tästä rikollisesta talouselämästä, talouden toiminnasta, tämä rikollinen talous on kasvanut. Se on todella kukoistavaa. Koko tämä väestö tuolla alueella elää enemmän suorasti tai epäsuorasti joko huumekaupasta tai maahanmuutto-ihmiskaupasta. Ei pitäisi nähdä tämä kysymys rikollisen toiminnan näkökulmasta. Se, on kokon, se, se hallitsee tämän koko väestön osan elämää. Matkailun sijaan nyt väestö elää tästä kahden tyyppisestä laittomasta kaupasta. Ongelma on meille siinä suunnaton. Totta kai meidän pitäisi pystyä takaamaan turvallisuus todellakin, mitä me olemme tehneet. Meillä on tiettyjä tulosta, mutta se on lyhyen aikavälin vastaus. Lyhyen aikavälin vastaus ja totta kai se on vaikea vastaus antaa täällä. Minähän puhuin tuhannen kilometrin säteellä. Miten me voimme valvoa tätä suunnatonta aluetta rajoitetun välinein? Totta kai me olemme nähneet vaivaa, olemme saaneet myös EUlta tukea ja apua Me voidaksemme valvoa sitä. Olemme luoneet erityispoliisijoukot, mutta, mutta mutta tämä suunnaton, suunnaton alue, meillä on siis tulosta, totta kai on tuntuvaa ja näkyvää tulosta. Eh, ihmisvirrat, jotka kulkevat Nigerin kautta. Se on koettu, mutta se on riittämätöntä ja se ei ole kestävää. Kolmanneksi meidän pitää vastata myös periaatteelliseen kysymykseen. Miten voidaan rikollinen talous korvata, korvata eh, laillisella taloudella? Ja miten voitaisiin päästä eroon tästä rikollisesta kaksoistaloudesta? Toinen kysymys. Meidän pitää välttämättä, koska me olemme nähneet, mitkä ovat periaatteelliset syyt tähän valtioiden romahtamiset tai valtiovallan edustuksen heikentyminen. Miten me voimme rehabilitoida valtiovallan oleminen? Miten voidaan saada hallinto sinne? Voidaan saada hallinto sinne jatkuvasti lä- läsnä olevaksi, turvallisuus myös toimivaksi ja että valtiovallan sosiaalinen äh, olemus olisi myös vahvasti läsnä, joka näkyisi koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Eli meidän täytyy sekä kiireellisiä vastauksia, minä uskon, että se on antanut. Me olemme saaneet mahdollisuuden antaa ensisijaisen kiireellisiä vastauksia, mutta meidän pitää saada periaatteellinen vastaus. Korvata rikollinen talous kestävällä tavalla, normaalilla taloudella ja toisekseen ja saada valtiovalta takaisin jaloilleen, kun se on lain takaajana ja sosiaalisen elämän takaajana. Se vaatii suunnattomasti varoja. Sen takia me olemme vedonneet siihen välttämättömyyteen, että saamme enemmän budjettitukea jatkuvasti ja, ja vahvasti, mutta myös koordinaatiota kaikkien näiden toimintojen kanssa, jos johon eri valtiot osallistuvat, että saamme lisää legitimiteettiä valtiolle tässä näin. Mm Lyhyesti, nopeasti teille katsaus meidän maamme ongelmatiikkaan. Thank you, Minister. I think you really did give us a, a, um... Kiitoksia. Tässä saimme kuvan tosiaan näistä asioista teidän näkökulmastanne. Ja teillä on valtavia tehtäviä, kun elätte alueella, jolla on paljon epävakautta ja turvallisuus, maahanmuutto, kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa. Eli kiitoksia. Seuraavaksi Fanny Vihari Concordista, olkaa hyvä. En tiedä, mistä Concordin järjestöstä olette, te voitte kertoa sen meille. Good afternoon. It's a great... Kiitoksia. On hienoa olla puhumassa tänä Massadun jälkeen. Ja puhun nyt siitä, kuinka tärkeää on ihmisoikeuksiin pohjautuva maahanmuuttorahoitus. Me olemme osa Concord-järjestöä ja EU on yhteisö, jossa on yhteisiä arvoja, jotka on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet. Lisäksi perusoikeuskirja sisältää sen, että joukko karkotuksella kiellettyjä ihmisiä ei saa lähettää takaisin uhkaaviin tilanteisiin. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yleisopimuksen ja meillä on myöskin ihmisoikeusväline, joka sitoo yksittäisiä jäsenvaltioita. Rahoitusvälineiden kautta EU voi vahvistaa arvojaan jäsenvaltioissaan ja ulkoisen budjetin kautta näitä arvoja voidaan viedä kolmansien maihin. Mutta rahoitusvälineitä voidaan myös käyttää painostamaan kolmansia maita – ja ajaa omia etujaan liittämällä tukeen ehtoja. Ja pakolaiskriisin jälkeen huomattavia muutoksia tehtiin ulkoisiin rahoitusvälineisiin. EU halusi vähentää maahanmuuttoa ja tässä on nyt ohitettu perinteiset maahanmuuttoon liittyvät yhteistyötavat kun ajatellaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja pyrkimyksiä kitkeä köyhyyttä. EUn Afrikan rahastosta on tiettyjä hyviä esimerkkejä, mutta siellä on myöskin monia esimerkkejä siitä, että hankkeet ovat vaikuttaneet kielteisesti aluetasolla. Ja kunnollisia kumppanuuksia ei ollut kumppanimaiden kanssa – viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta eivät ole olleet riittävästi mukana suunnittelemassa ohjelmia. Avun kautta viedään eteenpäin EUn poliittisia tavoitteita, mutta tämä ei voi olla tapa edetä seuraavassa rahoituskehyksessä. Maahanmuutto pysyy poliittisena kysymyksenä, eli se pitää nähdä mahdollisuutena kaikille. Maahanmuuttajat voivat olla valttina, joiden avulla voidaan luoda inhimillisiä hankkeita. Se on ainoa tapa edetä. Joustavuus, joka keskittyy ainoastaan EU:hun ja sen jäsenvaltioiden etuihin, tuntuu olevan vallalla. Ja maahanmuuton hallinnointi on tärkeää myöskin EUn ulkoisessa budjetissa, mutta tällä tavalla ei paranneta suhteita kolmansiin maihin tai vahvisteta kehitysmaiden talouksia. Tällä tavalla ei myöskään voida tehokkaasti hillitä maahanmuuttoa EU-hun. EUn ja Turkin välinen sopimus on kyseenalainen ja EUn yhteistyö Libyan kanssa on myöskin asettanut ihmisten aseman ja hengen vaaraan. Ja rahaa pitäisi käyttää siihen, että tuetaan kumppanimaita ja, ja Pitäisi luoda laillisia ja turvallisia väyliä Eurooppaan. Pitää olla liikkuvuutta eri maiden välillä ja budjettia voidaan ohjata myöskin kotouttamiseen ja vapaaehtoisiin palautuksiin. Meidän pitää keskittyä kotouttamiseen ja muistaa käännyttämiskielto. Kehitysapua ei koskaan pitäisi käyttää pakkopalautuksiin. Myöskin pitää puuttua liikkuvuuden perussyihin, mutta aina pitää katsoa kontekstia. Vastaanottavat yhteisöt ja aluepaikallishallinnot, niissä pitää ottaa huomioon esimerkiksi lasten erityistarpeet. Ja EUn tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja erityisesti ottaen huomioon oikeusvaltioperiaatteen, sosiaalinen vastuullisuus, vaurauden jakautuminen, tasa-arvo ja sosiaalipalveluiden kehittäminen. Yhteistyö maiden kanssa, joista on lähtenyt paljon kansalaisia, niiden pitää olla tärkeässä roolissa ulko, ulkoisissa toimissa. Yli 80 prosenttia näistä ihmisistä on jäänyt kehitysmaihin. Näiden ihmisten ja vastaanottavien yhteisöjen pitää löytää kestäviä ratkaisuja ja se onnistuu ainoastaan, jos alue- ja paikallistason edustajat ja kansainväliset avunantajat voivat olla mukana järkevällä tavalla suunnittelemassa ja panemassa täytäntöön hankkeita. Myöskin maahanmuuttajia pakolaisia pitää auttaa näissä hankkeissa. Ja pitää olla hankkeita, joilla tuetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä tukea. Pitää varmistaa se, että ihmisiä ei palauteta väkisin. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun tarkastellaan budjettia ja voidaan vahvistaa EUn roolia kansainvälisenä toimijana ja sehän on suurin avunantaja. Tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa on tärkeää suojella ihmisoikeuksia ja tukea kestävää kehitystä. Me luotamme, että Euroopan parlamentti tukee kansalaisyhteiskuntaa. Me odotamme yhteistyötä kanssanne ja odottelemme yksityiskohtia seuraavasta EU-budjetista. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten on vielä kaksi puhujaa. Chris Jurek, EUn viraston johtaja British Councilista ja Bob Arnott Nigeriasta. En tiedä, kuka haluaa puhua ensin. Saatte päättää itse. Chris Jurek, olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Minä olen British Councilin edustaja EU-instituutioissa, mutta nyt itse asiassa edustan kolmessa minuutissa äh, tämän äh, Practitioners Network-verkoston näkemyksiä ja Bob puhuu sitten toimenpanon perspektiivistä asioista. Aivan pikaisesti mainitsin vain, että tämä Practitioners Network on 15 eurooppalaisen toimenpanoviraston verkosto ja pian myöskin liettulainen virasto ja linja on tullut lähiviikkoina täydentämään tätä verkostoamme. Tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemusta, käydä vuoropuhelua istuiden kanssa ja edistää Euroopan kehityksen eh, puitteemenetyksiä, jotta siitä saan tehokkaampaa. Ja tässä mielessä mm, olemme iloisia siitä, että olemme tässä kulmissa ja toivon, että voimme valiokunnan kanssa käydä mielenkiintoista keskustelua ja voimme, voimme halukkaita jatkamaan tätä vuoropuhelua, jos siinä on tarvetta. Se kertoo siitä, että paremmin voidaan harjoittaa yhteistyötä ja niitä vastataan tarpeisiin saada aikaan eurooppalaisia ratkaisuja haasteisiin. Tässä keskitymme nyt sitten näihin erityisrahastoihin erityisesti. Useimmat tämän verkoston jäsenet tällä hetkellä ovat toimivia edusrahastoja, ne toimivat usein eri osissa maailmaa, ja niillä saattaa olla eroja siinä, mitkä ovat niiden aihekohtaiset painopisteet, ja ne voivat yhdessä löytää hyötyä tästä yhteistyöstä. Tämä malli erityisastolle on hyvin tärkeä tavata 2030-agendan tavoitteet. Siksi tämä tilaisuus, tämä tilaisuus on mahdollisuus esittää näkemyksiä siitä, miten tämä käytännössä voisi toimia. Mitä tulee tähän avoimuuteen, tämä verkosto tunnustaa sen, että päätösvaiheessa eh, ja varojen jakamisessa on tarvetta parantamiseen ennen kaikkea eh, myöskin sitä, että olisi käytössä yleisesti nähtävillä oleva verkkosivu, mikä olisi erittäin hyödyllinen. Edustusrahastot tarjoavat poliittisen sitoumuksen ja ne voivat edistää voimakkaampaa EUn jäsenvaltioiden osallistumista poliittisella tasolla muuttoliikekysymyksiin niin, että erityisikin huomiota erityisiin kohderyhmiin, joita ei kateta muilla välineillä, että toimitaan hätätilanteessa rakenteellisen kehitysohjelman puitteissa palvelen humanitaarista apua varmistaen, että tätä kautta voidaan saada paremmin tukea tiettyihin kysymyksiin kuin kehitysavun valtaviran kautta. Tätä kautta voidaan vastata myöskin uusiin haasteisiin silloin, kun on olemassa olevia, olevia puitteita ja saadaan aikaan tarvittavaa joustavuutta esimerkiksi rajat ylittävissä ja alueellisissa ohjelmissa, jotka eivät välttämättä ole mahdollisia pitkän tähtäyksen kehitysvälineissä. Practitioner Network-verkoston kautta näiden erityisrahastojen mahdollisuus on siinä, että ne voidaan vastata erityisiin haasteisiin, jotka vaativat enemmän kuin pelkkiä lyhyen tähtäyksen hätätilaratkaisuja. Tätä kautta mm, myöskin mahdollista toimia ilman niitä rajoituksia, joita asettuu tavallisille ohjelmille. Ja tätä kautta myöskin eurooppalaiset organisaatioita, paikallinen kansallisuus voi harjoittaa yhteistyötä, jolloin voidaan käyttää olemassa olevaa kapasiteettia, olemassa olevia foorumeita, eh, joita eurooppalaiset virastot ovat luoneet paikan päällä. Tätä kautta luodaan puitteet toimeenpanolle, joka mahdollistaa sen, että lähestytään asioita olosuhteiden mukaisesti ja taataan asioiden todellinen merkityksellisyys paikan päällä ja, ja paikalliset sidosryhmät myöskin ottavat omistajuuden tähän toimintaan. Joskus tilanne on se, että vastapuoli on heikko tai sitä ei ole lainkaan. Nämä erityisosat ovat myöskin mahdollisuus, jonka voidaan edistää yhteistyötä ja koordinaatiota silloin kun kootaan rahastoa eri tärkeiltä avunantajilta, kuten esimerkiksi Norja ja Sveitsi. Tätä kautta voidaan saada pitkän tähtäyksen suunnittelua. Lähestymistapa voi olla sellainen, että se perustuu todennettuisiin todisteisiin. Verkoston todistajat tunnustavat myöskin, että joskus haasteet ovat suuria ja näihin on tartuttu sillä, että on pyritty myöskin lisäämään avoimuutta ja on limitetty edistysrahasto johtajia vastaanottajamaissa ja myöskin tunnustettu sitä, että eh, tämän olosuhteiden huomiointi edellyttää lisää joustavuutta myöskin sisäisiä prosesseja, joissa pyritään myöskin nopeuttamaan vastaus, reagointiaikaa silloin, kun on kysymys kiireellisistä tarpeista. Ja suosittelisimme komissiolle, että se edelleenkin virtavivaistaisi näiden edustustojen toiminta myös katsoisi, että sopimuksissa on sellaisia velvoitteita, jotka vastaavat todellisuutta toimintaympäristössä. Ja nyt antaisin puheenvuoron Bobille, joka jatkaa aiheesta. Ähm. Kiitoksia. Olen 15 vuotta töissä Nigeriassa ja tällä hetkellä vedän siellä EUn rahastohanketta kolmella alueella, joilla Boko Haram on toiminut – Bonossa, Jobessa ja Alamaissa yli 30 hallintoalueella. Ja itse katson tätä asiaa EUn rahastojen osalta ja vastaan tiettyihin kysymyksiin nimenomaan täytäntöönpanon kannalta ja omien hankkeidemme kokemusten kautta. Ensinnäkin, kuten jo sanottiin, joustavuus ja mukautavuus ovat tärkeitä. Eli meidän täytyy muistaa tämä vaikea olosuhte, vaikeat olosuhteet, joissa tehdään työtä. Meidän pitää tarttua mahdollisuuksiin, joita tulee esille, ja päästä irti asioista, jotka ovat mahdottomia. Hankkeessa välillä on mahdotonta käydä tietyillä alueilla, mutta sitten avautuu muita mahdollisuuksia ja siirrymme sinne. Jos hanke on riittävän joustava, emme pysty toimimaan hetken olosuhteiden takia. Ja meidän pitää miettiä ongelman ratkaisua ja meillä pitäisi olla prosessi, jos ja pystytään toimimaan tehokkaasti. Ja sitten täytäntöönpanossa ei pidä niin pelätä riskejä. Ympäristö on riskialtis, joten emme voi noudattaa mitään jäykkiä suunnitelmia tai rahoitussuunnitelmia, vaan meillä pitää olla mahdollisuuksia reagoida. Ja haluamme, että meitä autetaan hankkeiden toteuttamisessa eikä valvomassa. Me autamme paikallisia yhteisöjä ja se onnistuu, jos meillä on joustavuutta. Joskus toimintaa pitää hidastaa, joskus vauhdittaa. Sitten on puhuttu siitä, millaisia näiden rahastohankkeiden pitäisi olla. Ja me katsomme, että ne ovat siirtymävaiheen prosesseja. Ne ovat vastaus tiettyyn hätätilanteeseen, mutta ne ovat myöskin kulmakiviä asiassa, joka kehittyy. Ja yksi esimerkki luoteisosissa on erinäisiä keskuksia ja ne liittyvät tiettyihin ongelmiin, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, erityisesti pakolaisleireillä. Ja tämä koskee naisia, jotka ovat jostain syystä joutuneet lähtemään kotialueeltaan. Eli siinä mielessä se on hätätoimintaa, mutta samalla aletaan rakentaa infrastruktuureita, hallintorakenteita pitkälle aikavälille – Eli samanaikaisesti me tarjoamme pitkän aikavälin vastauksia naisiin kohdistuvaan väkivaltaan valtaan liittyviin ongelmiin. Ja tämä liittyy muihinkin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille. Eli esimerkkejä menestyksistä muualla. Puhuttiin siitä, että hankkeita on uudelleen paketoitu rahoituksen saamiseksi. Mutta kyse on siitä, että opitaan vähän aikaisemmista kokemuksista. Täytyy nähdä, että se mikä toimii yhdessä paikassa, niin se pitää mukauttaa sitten uuteen ympäristöön ja uusien olosuhteisiin. Eli tämä kysymys on tärkeä. Ja neljäs asia Meidän täytyy muistaa konteksti. Joillain alueilla, joissa olimme töissä, Nigerian keskushallinto tai aluehallinto on poissa, kun ajatellaan toimintaamme yhteisöissä. Jotkut ehkä näkevät tämän ongelmana, jotkut näkevät tämän ehkä esteenä hankkeelle, mutta me sanoisimme, että kyse on mahdollisuudesta tehdä erilaisia hankkeita. Ja näin voidaan tehdä muutoksia siellä, missä se on tarpeen näissä epämuodollisissa rakenteissa. Ja ironisesti näin ne, jotka ovat heikommassa asemassa, saavatkin äänen ja pystyvät taistelemaan hallintoa vastaan. Eli on ihan hyvä, että me emme välttämättä toimi muodollisten rakenteiden kautta. Sitten koordinointi. Hyvin paljon on puhuttu koordinointitarpeesta. No, täytäntöönpanon kannalta sanoisimme, että koordinointi ei nyt synny tyhjästä Koordinointia pitää suunnitella alusta pitäen ja pitää avata keskustelut paljon aikaisemmin ja ottaa täytäntöönpanijat mukaan hankesuunnitteluun. He tuntevat ympäristön paremmin ja siellä pitää sitten tehdä työtä koordinoidussa rakenteissa. Eli jos ylhäältä alas pakotetaan jotain, niin niihin ei tarvita mitään koordinointia. Sitten valvonta, kokemuksesta oppiminen ja sitten vastinetta rahalle käsitä. Meidän tehtävämme tietysti on arvioida rahallisia kysymyksiä, mutta meidän pitää myöskin ymmärtää erinäisiä kysymyksiä, jotka vaikuttavat päätöksiimme päivittäisessä toiminnassamme. Eli miten varoja käytetään. Ja niiden avulla voidaan auttaa päätöksenteossa liittyen siihen, mitä työtä tehdään ja mihin varoja suunnataan. Eli rahastot ovat olleet erinomainen väline, eivät ne ole täydellisiä, eivät ne ole aina toimineet täydellisesti, mutta se on lähtökohta – ja tällä tavalla voidaan puuttua kiireellisiin tapauksiin ja myöskin rakenteellisiin muutoksiin. Ne ovat erittäin arvokkaita välineitä tässä suhteessa. Kiitos. Thank you very much for that very practical. Kiitoksia tästä esimerkistä. Näistä pitäisi kuulla enemmän, koska olemme suunnittelemassa uusia ohjelmia seuraavalle kaudelle ja mietimme uusia välineitä. Ja joustavuus on juuri yksi asia, Eli ei pidä niin pelätä riskejä. Jos aina tehdään vain sitä, mikä on turvallista, niin aluekehitysvaliokunnassa haluamme tukea juuri tällaista ja täällä on komission edustajia myöskin paikalla ja he varmaan panevat tämän merkille, koska tästä on puhuttu jo moneen kertaan. Nigerin ministeri on täällä ja kaksi viikkoa sitten meillä oli kuuleminen kansallisvapauksen valiokunnassa liittyen maahanmuuttokysymyksiin Nigerissä. Ja yksi puhujista puhui nigeriläisistä naisista, jotka olivat joutuneet Boko Haramin väkivallan uhreiksi ja jotka hakivat turvapaikkaa Nigerissä. Ja näillä leireillä olosuhteet olivat kammottavat, siellä oli pelkoa, väkivaltaa. Eli täytyy kunnioittaa ihmisiä, jotka tekevät työtä paikalla ja myöskin ministerille. Nigerissä on paljon haasteita jo sinänsä ja sitten on lisähaasteita, kun ihmisiä tulee Nigeriasta. Kehitysyhteistyöpäivillä puhuttiin lapsiavioliitoista, avioliitoista, eli näihin minä halutaan nyt pyyttyä. Olisi hyvä, jos paikalla olisi enemmän kollegoita kuulemassa sitä, mitä nyt tapahtuu, koska meidän täytyy ymmärtää nämä haasteet ja myöskin työ, jota paikan päällä tehdään sekä Nigerissä että muualla. No niin, sitten kysymyksiä. Ahtui, oliko teillä kysymys? Volontiers, Madame la Présidente. Mielelläni, hyvä puheenjohtaja. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla asiantuntijoiden todistuksia, mutta haluaisin palata ministeri Masunun esitykseen. Te sanoitte, että siellä on todellista taloudellista, rikollista taloutta, taloudellista toimintaa, joka organisoi jossakin ta- jollakin tavalla maahanmuuttoliikettä. Ja te haluatte vahvistaa valtiovallan rakenteita. Eli te pyritte niin kuin jotenkin saamaan tämän talouden tiettyjen, tiettyyn puristukseen. Mitkä hankkeet kehittyvät hyvin Afrikassa, jotka ovat EUsta lähtöisin? Onko teillä jotakin ehdotuksia ja suosituksia? Mehän olemme tällä hetkellä äh, laatimassa, tutkimassa, suunnittelemassa seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä, joten odotamme ehdotuksia. Jäällä. Kiitos Tenina Sajala. Kiitos paljon puheenjohtaja. No, minä halusin vain kommentoida joitakin esityksiä, joita olemme kuulleet täällä. Ainakin budjetin valvontavaliokunnan näkökulmasta lähtien meillähän on ongelma ja haluaisin tietää, joko Nigerin, josko Nigerin edustaja on siihen perehtynyt. Meillä on paljon sopimuksia allekirjoitettuna – konkreettisesti oli kyse mikroluotoista. Eli ihmisillä oli mahdollisuus saada mikroluottoa, se oli keskeistä, jotta pystyimme käynnistämään auttamaan joitakin yhteisöjä, jotka elivät erittäin epävarmoissa olosuhteissa. Sopimuksia on allekirjoitettu, niitä ei ole koskaan lähdetty toteuttamaan. Paljon, paljon sopimuksia on allekirjoitettu. Ei siinä nyt ehkä ollut niin suunnattoman suuren paljon rahaa, mutta oli, olivat ne tärkeitä summia, mutta on paljon, paljon. Tämä lukumäärä on suuri, se on merkittävä. Ainakin Euroopan investointipankin kanssa pidetyissä tilaisuuksissa tämä on otettu useasti esille. Mitkä ovat EIPn mekanismit? Ne ovat niin, niin makrotalotasolla, että jos me haluamme lähteä toteuttamaan näitä mainottuja pienen pieniä ohjelmia EIPlle, mutta ei paikalliselle väestölle. Haluaisin tietää, onko asiantuntijoiden taholta jotakin muotoilua, millä tavalla voisimme saada tämän tilanteen loppumaan. Sopimuksia laaditaan, eli kirjoitetaan, mutta sitten niitä ei lähdetä toteuttamaan. Miten tästä päästäisiin irti ja eteenpäin? Toinen asia on se, että me olemme kokouksissa törmänneet Maghreb-alueen maiden kanssa ainakin, mutta ei ainoastaan niiden haluaisimme vastuuhenkilön, ministerin, pääministerin tai niin edespäin. Meillä on suhteet poliittisesti tällä tasolla, mutta joka kerta valitetaan yhä enemmän siitä, että EU on jättänyt työn kesken. On kyse sairaaloista, kouluista, että työstämme yhä enemmän ja enemmän tätä immateriaalista puolta hallintoa ja niin edespäin, mutta, mutta emme tee enempää. Emme tee tarpeeksi. Meitä on kritisoitu, tilannetta on kritisoitu. Tiedämme, että kun on kyse niin sanotusta että hard work-osiosta, niin niin siihen kuuluu ehkä myös ongelmia, koska on kyse infrastruktuurista, jota ollaan rakentamassa. Esimerkiksi Mauretaniassa sillä oli suunnaton vaikutus ei vain ympäristölle, mutta myös paikallisille asukkaille. Haluaisin tietää, voisimmeko olla siinä tilanteessa, voisimme suositella minun, anteeksi, minä minne en voinut olla täällä koko aikaa, mutta saisimme vastauksen, miksi yhtäkkiä olemme tässä valitusten verkossa ja miten me voisimme materialisoida tämän tilanteen ja että äh, me olemme äh, tässä immateriaalisessa osiossa, mutta eikä, eikä sille löytyisi mitään vaihtoehtoa. Tämä on keskeistä tällä hetkellä, jos otamme huomioon ne maat, jotka ovat ottamassa ohjakset omiin käsiinsä ja voisi, voisi olla meille kumppaneita usein. Um, anybody else? Oliko muita? Voin vielä. Yeah, thanks for the... Kiitos. Niin, jatkaisin joistakin asioista, jotka Ines juuri mainitsi. Täällä sanotaan, että meidän pitäisi pitäisi suhtautua riskeihin äh, hiukan varovaisemmin ja sitä hiukan enemmän joustavuutta kuitenkin. Ja että on joitakin ihmisiä, jotka reagoivat hyvin voimakkaasti, kun puhuvat jostakin joustavuudesta tai riskistä, mutta varmaankin tästä pitäisi esittää kysymyksiä, eli onko tapahtunut parantumista viime aikoina siinä, miten on saatu rahoitusta hankkeelle nopeammin? Onko jokin tapa tai tuntuuko teistä siltä, että on ollut todellista lisäarvoa EUn rahoituksesta? Pystyttekö osoittamaan teen? Ja tietysti budjettivaliokunnassa halutaan semmoinen saada varmuutta siitä, että on olemassa rahoituksellista vastuuvelvollisuutta. Onko sitä olemassa? Onko se ylipäätään mahdollista? Onko se jotakin sellaista, mistä me puhumme ja haluamme, mutta jotain on hyvin vaikea saavuttaa? Ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka nousevat esille kollegoini parissa budjettivalvontavaliokunnassa. On vaikea täällä Brysselissä kuvitella, millaisia haasteita on paikan päällä ja miten asiat toimivat paikan päällä. Ensin ministeri, koska hänelle esitettiin kysymys. Ahtry esitti hänelle kysymyksen siitä, kuinka nämä EU-hankkeet hänen mielessään ovat onnistuneet. Eli vastaus tähän kysymykseen ja kaikki muut, mitä haluatte vielä lopuksi sanoa. Bien, merci. Kiitos, puheenjohtaja. Äsken puhuin teille tal- rikollisesta taloudesta, joka on korvannut normaali talouden sen jälkeen, kun valtion pohjoiset reuna-alueet alkoivat rakenteensa puolesta horjua. Meillä, meillä on myös ilmastoon liittyviä ilmastokysymykset, jotka ovat ongelmia, mutta, mutta myös Libuan turvallisuustilanne, joka on tuntuvasti heikentynyt. Ja kun IMF e aikoinaan aloitti nämä ohjelmat 1980-90-luvulla, niin sen jälkeen valtio vähensi sijoitustaan terveydenhuoltoon, koulutukseen ja turvallisuuteen. Ja kaikki tämä on vaikuttanut. Ja kun valtiovalta jatkuvasti perääntyi, niin silloin reuna-alueet kärsivät siitä ensinnä. Ja tuo koko alue kärsi. Siellä, missä aiemmin oli hyvin vauras l'époque, la sécurité était là. Il y avait le Paris-Dakar qui traversait. Pauras rannikkoseudun teollisuus, kalastusteollisuus siellä ja tur matkailu oli erittäin tuottavaa. Meillä oli Agades, Pariisi, Agades, Marseille jatkuvia lentoja, turismi, jo, matkailijat tulivat joukoitaan tuolle alueelle, mutta nyt se on loppunut. Sen mukaan, kun julkiset palvelut heikkenivät, tyrehtyivät, kun valtiovallan edustus heikkeni, niin se oli tuhoisaa. Ja, ja, sen, ja sitten alkoi tämä rikollinen talous, joka alkoi tupakan salakaupalla. Sen jälkeen sen korvasivat huumeet. Sen jälkeen kun Libyan valtio konkreettisesti romahti, niin silloin maahanmuuttoliike, ihmiskauppa alkoi kukoistaa ja sinne on luotu todellinen teollinen rakenne ja se toimii, se tuottaa, se pyörii. Siitä elävät tuhannet ihmiset. Miten me voimme taistella tätä vastaan? Me voimme tehdä sitä EUn ö, välittömän kiireellisen turvallisuusavun turvin. Meillä on kiireellisiä toimenpiteitä, sen voi nähdä näiden erityisrahoistojen toimista. 150 253 miljoonaa on käytetty, sopimuksia on allekirjoitettu. Osa niistä on toteutettu. Meillä on jotkut, jotka ovat käynnistyneet, mutta jotkut on toteutettu nopeasti. Valtiovallan alainen virastolla on oikeus toteuttaa niitä, mutta jos jotkutkin mutta kiireellisetkin vaatimukset ovat meneillään tai niitä oli käynnistetty tästä 153 miljoonasta. Jotkut niistä ovat niin raskaita proseduraalisesti ja, ja, ja sen takia ne eivät enää ole kiireellisiä. Me odotamme pysyvää toimintaa, mutta meillä on myös suuria puutteita nopeassa kiireellisessä toiminnassa, koska kaikki on uskotettu, uskottu näille toimeenpaneville virastoille – ilman, että oltaisiin kuultu tai toteutettu yhdessä näitä toimintasuunnitelmia. Sen takia meidän pitää saada valtiovalta takaisin jaloilleen. Meidän pitää saada myös jonkinlaista budjettitukea, joka on valvonnalaista ja se olisi silloin pysyvää ja kestävää. Ja investointia julkisiin palveluihin. Ihmisten pitää tajuta ja tunnostaa, tiedostaa, että julkiset palvelut palaavat että voidaan hank- käynnistää pysyviä hankkeita valtiovallan ja muiden paikallisyhteisöjen avulla. Jos kansalaisjärjestöt, ulkolaiset järjestöt tulevat paikan päälle, niin ihmisillä on sellainen tunne, että se on vain väliaikaista humanitaarista apua. Meidän pitää niveltää tämä kehitysyhteistyö. Meidän keskeinen toimija on meidän maassamme kehitysyhteistyö ennen kuin ennen kuin sinne tulevat muut toimijat, valtiovallan täytyy ensin ryhtyä toimimaan. Jossakin muodossa meidän täytyy antaa legitimiteettiä valtiovallalle. Sen poissaolo tai perääntyminen ja poissaolo on, on antanut jalansia rikolliselle taloudelle. Tämän valta- vastauksen voin antaa, en tiedä oliko se oikea. Kun puhutaan tästä rikollisesta taloudesta, tarkoittaako se sitä, että tämä talous elää jostakin rahoituksesta. Mistä se rahoitus tulee? Niille, jotka osallistuvat rikolliseen taloudelliseen toimintaan. Miten nämä maahanmuuttajat toimivat suhteessa näihin rikollisiin, jotka järjestävät, hoitavat näitä muuttovirtoja? Ne ovat näitä salakuljettajia. Kyllä, kuka maksaa? Kuka maksaa salakuljettajille? Ne ovat ne, joilla on rahaa tuolla alueella. Ne ovat huumekauppiaita huumekauppiaat. Heillä on keinot ja he valvovat koko tätä taloutta tuolla alueella. Huumekauppa tulee Etelä-Amerikasta Sahelin autta ja sieltä siirtyy Eurooppaan. Tämä on sitä suurta rikollisuutta, rikollisuutta joka liittyy maahanmuuttoon. Se on tois, toi, sekundääristä, siihen liittyvää rikollisuutta, mutta Valetan konferenssissa me esitimme ohjelman, jota pidettiin erittäin kunnianhimoisena. Se oli noin miljardin euron luokkaa. Nyt, sit, nyt ollaan 300 000, 314 euro, 314 eurossa. Eli Eli noin 80 miljoonaa euroa vielä jää. Miten me voimme ottaa nämä käyttöön? Mutta eihän sillä voida taistella koko tätä verkkoa vastaan, jotka elävät erilaisista, äh, sala, erilaisista laittomasta kaupasta. Mutta nämä maahanmuuttajat, maksavatko he itse? Kyllä, he maksavat itse ja perheet. He antavat paljon, jotka maksavat Agadeissa, Libyassa, Sebhaissa, eri paikoissa. Ja mistä nämä maahanmuuttajat lähtijät saavat nämä rahat, voidakseen maksaa rikollisille? Alkuperämaista me olemme vain kautta kulkumaa, Emme me voi tietää, mistä perheet ovat saaneet. Perheet maksavat usein, jotta voivat saada yhden pakolaisen lähtemään. Ja sen jälkeen muodostetaan kokolainen verkosto sitten, kun he ovat saaneet pimeätä työtä Euroopasta. He lähettävät rahaa tälle perheelle. Se on kokonainen verkosto hyvin, erittäin hyvin järjestetty, mutta nämä salakuljettajat, ihmiskauppiat ottavat suuren, suuren osan tästä. Kyllähän tämä ilmiö on erittäin tunnettua, mutta on kyse toiminnasta, jossa on, siinä on erilaisia rinnakkaistoimintoja Eihän näillä maahanmuuttajilla usein ole rahaa mukanaan. Onko jotakin ö, pankkitoimintoja, jotka ovat mukana tässä? Kyllä, näillä on käteistä usein. En tiedä, onko tässä jonkinlaista laitonta pankkitoimintaa takana. Ei, heillä on käteistä mukana. Tästähän on tehty paljon TV-dokumenttejakin. Se on todella käteistä, eli se on todella myös ongelma, jos ajattelemme rikollista taloutta. Meidän pitää lähtemään pank, äh, pankkeistamaan meidän maatamme. Sillä tavoin me voimme välttää tämän. Mutta täällä Rauva puhui mikroluotoista. Meillä pitäisi olla myös mikrorahoitusta. Meidän keskeinen ongelmamme, jos, jotta me voisimme taistella tätä kaikkia näitä rahavirtoja vastaan meidän pitäisi saada pankkijärjestelmä jaloilleen. Meidän pitää taistella tämän käteisen rahan liikkumista vastaan. Eli saada pankkijärjestelmä toimimaan ja vähentää tätä rikollisen rahan liikkumista. Keskeinenhän on se että käteinen raha, joka liikkuu. Sen takia mm, me me, rouva, ymmär, minä ymmärrän hyvin EIPillä on sopimuksia joidenkin pankkien kanssa, jotta voidaan tukea mikroluototusta, mutta se ei ole toiminut, koska sitä ei ole hyvin organisoitu. Minä olen keskustellut EIPen kanssa, jotta ne osallistuisivat luomaan strategiaa, johon me olemme jo puhuneet. Me olemme järjestäneet konferenssista aiheesta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita meidän mikroluototusstrategiasta. Siihen on useita syitä. Ensinnäkin se on keskeinen taistelu köyhyyttä vastaan ja se on myös keino, voimakas keino taistella rikollista taloutta vastaan. Kun likainen raha lähtee kierrätykseen pankkijärjestelmään, tässä minä pystyin antamaan, puhun ehkä liikaa, mutta toivottavasti saitte vastauksen. Tästä me sitten erittäin hyvin niitä kysymyksiä, kyllä. Me nimenomaan halusimme kuulla tämän teiltä aivan varmasti. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Niin sitten vastauspuheenvuoro. Voisin vasta kysymykseen siitä, liittyy tämä käteinen ja maahanmuuttaja. Nigerin rajalla on käynnissä suuri kriisi, jonka on aiheuttanut Boko Haram. Maahanmuuttajat eh, Nigeriin eivät ole nigerialaisia, he eivät ole muslimeja, he ovat ihmisiä, sellaiset, jotka ovat sellaista maista, jotka ovat Nigerian eteläpuolella, jossa on rahaa ja jossa ihmiset tekevät maastamuuton taloudellisena mahdollisuutena, jota rahoittavat eh, perhe ja laajempi suku koska meillä on sukulaisia Italiassa tai ja he ovat menossa työpaikkaan niin ensi Euroopassa. Siellä on siis selkeä taloudellinen reitti. Tässä kysymys välttämättä köyhyydestä, vaan enemmänkin mahdollisuuksista. Nämä asiat täytyy pitää erillään toisistaan silloin, kun puhutaan eh, Koillis-Nigeriasta. Sitten vastaisin pari kysymykseen. Kysymys, joka liittyy joustavuuteen. Meillä on tilanne, jossa me pystymme käyttämään Tämä rahoja erilaisiin järjestelmiin, mutta emme infrastruktuurin. Kun ikinaiset kumppanit tulevat minulle, sanoa, että me haluamme, haluamme sanoa aikaan perhetuomioistuimen. Me sanomme tänne teknistä tukea ja välineitä, mutta sitten kun sanovat, että heillä oli rakennusta ja kattoa, me ei voi tehdä tätä, koska infrastruktuurin osalta tilanne on se, että meillä on rajoituksia sen luomisen. mutta jos me annamme infrastruktuurin, me ei voi tehdä tätä teknistä apua. Tämän tyyppinen hyvin pieni paikallinen joustavuus avaisi mahdollisuuden sille, että voidaan antaa teknistä apua. Kysymys budjettista ja eh, mikroluotoista. Yksi kysymys, joka, mm, jonka minä olen huomannut, on se, että yksi ongelma on se, että usein eh, ei ole olemassa riittävästi katettu että siinä, mihin neuvotteluja on käyty, joten mahdolliset vastaanottajat ovat itse asiassa osa sopimusta. Ja tämä, että, äh, en halua mitenkään sitä että valtiovarainministeriöt. Voit puhua valtiovarainministerien kanssa, voitte puhua äh, korkeiden viranomaisten kanssa Nigeriassa, jotka voivat allekirjoittaa hyvin paljon kaikenlaista, mutta käykö sitten niin, että äh, rahat todellakin päätyvät yhteiskuntaan syvemmälle, on sitten kokonaan eri kysymys. Ja sitten lopuksi. Kysymys, joka nousi esille siitä, voisimmeko me antaa turvallisuutta, mitä tulee rahoitukselliseen joustoon, voimmeko taata sen, että rahoitukset tulisivat oikein käytetyiksi. Useimmat toimipanevista viranomaisista ovat sellaisia, että niillä on melko vakaa organisaation rakenne. Mutta kun me tyttymme hanketyöhön kumppaneiden kanssa Nigeriassa, emme me käytä ensi viikolla paljon käteistä ja odota, että projekti lähtee liikkeelle. Tämä tehdään maksu eri ja tulosten osalta, joita saadaan. Tähän liittyy paljon hyvin huolista toiminnan seurataan. Tapahtuuko vääriä, väärä kehitystä jo, mutta 90 prosenttia tapauksissa me saamme aikaan oikeaa toimintaa. Jos me olemme valmiita ottamaan tämän riskin, se on välttämätöntä, koska muuten istumme äh, näiden rahojen päällä, emmekä saa aikaan niitä kehitysvaikutuksia, joita haluaisimme. Ja sitten vielä lopuksi halusin tarttua kysymykseen valtiosta. Totta kai tämä on kontekstikysymys. Joissa tapauksissa valtio, Koillis-Nigeria on hyvä esimerkki, valtio valtio on itse asiassa sellainen, että se perustuu vain paikallisiin yhteisöihin, joten valtion kautta toiminen ei ole tapa päästä perille. On sitten paikkoja, joissa valtiolla on selkeä ote asioihin, se tunnustetaan siellä. Totta kai voidaan toimia valtion kautta, mutta tärkeää on, että ei pidä olla mitään pakkopaitoja, joka sanoo, että on toimittava jonkin tietyn ministeriön kautta. Pitää olla joustava ja tunnustettava se, että olosuhteet voivat olla erilaiset. Te puhuitte tästä tuomioistuin esimerkistä. Eli infrastruktuureihin ei voi sijoittaa, mutta no, komission edustajat ovat nyt lähteneet, mutta ehkä komissio voisi palata tähän myöhemmin. Kuka päättää näistä paikallisista säännöistä, eli saa rahoit- siis teknistä avustusta voi rahoittaa, mutta infrastruktuureita ei voi rakentaa, ei voi rakentaa esimerkiksi mitään rakennuksia. Eli onko tästä päätetty Brysselissä edustustossa missä. Tällä hetkellähän alamme keskustella uusista eurooppalaisista hankkeista ja rahoituksesta, ja jos on teknisiä ongelmia, ne pitää ratkaista. Ja nyt on mahdollisuus ottaa esiin ongelmia. Ja budjettituki. Tietyissä maissa on ollut ongelmia, eli hiukan skeptisismiä esiintyy esimerkiksi talousarvion valvontavaliokunnan kollegoiden keskuudessa, mutta muissa maissa asiat ovat toimineet hyvin. Eli yksi malli ei sovi kaikille. No, täällä ei varmaan ole komissiosta paikalla ihmisiä, jotka pystyvät vastaamaan, mutta ehkä myöhemmin saamme kuulla, mitä rahastolla voidaan tehdä ja mitä ei. Ihanteellisesti olisi EDF-rahoitusta, erityisrahoitusta, humanitaarista apua, mutta ne kuuluvat eri budjettikohtiin, eikä niitä varmaan ole koordinoitu. Oliko teillä jotain lisättävää? Meillä on pari minuuttia vielä. Vehari, olkaa hyvä. Um, I would like to react. Ihan nopeasti. Tässä tuli esiin monia mielenkiintoisia asioita myöskin ministeriltä. Mutta täytyy lisätä, että tutkimukset osoittavat, että EUn rahastot eivät riitä, jotta paikalliset asukkaat näkisivät vaihtoehtoja. Ja tähän ministeri viittasi. Ja ihmiskauppiaiden rete ei ole murrettu. Ne ovat vain vaikeampia löytää, ne ovat kalliimpia. Eli kehitysavun pitää mennä todellisiin kehitystavoitteisiin, esimerkiksi köyhy, köyhyyden kitkemiseen. Ja maahanmuuttoasioissa täytyy vain hyväksyä se, että Maahanmuutto on osa ihmisluontoa. Meillä pitää olla viisumiohjelmia kaikilla tasoilla, myöskin EUn suuntaan. Me tarvitsemme työvoimaa ja pitää olla humanitaarisia viisumeita turvapaikan hakijoille, jotta heidän ei tarvitse kuolla merelle eikä heidän tarvitse olla uhreja tai ryhtyä oriksi Libyaan, vaan että he pääsevät EU-hun inhimillisillä viisumeilla, joita käsitellään tällä hetkellä libby valiokunnassa EU-jäsenvaltioiden pitää vastata näitä odotuksia, mitä tulee maahanmuuttoon ja niihin, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Sisäiset siirrot ja vaihtoehtoiset väylät ovat tarpeen sekä maahanmuuttajille että pakolaisille. Ja kiitoksia, että sain vielä puheenvuoron. Thank you, thank you. Kiitoksia. Ja nyt sitten vielä Derek Bourne saa lopettaa kokouksen. Mikrofoni. From me to say. Niin haluaisin sanoa kiitokset neljän valiokunnan sihteeristöille tämän tapahtuman järjestämisestä ja myöskin kollegoille, jotka osallistuivat tähän. Ja kiitos myös ministerille. Kiitos hyvin hyödyllistä puheenvuorostanne. Ja tietysti asiantuntijoille kiitos minusta. Meillä oli hyvä kuulla ihmisiltä, jotka ovat työtä paikan päällä, koska kuten täällä todettiin aika ajoin, ei mm, muuten ymmärretä sitä, mitä tapahtuu paikan päällä. On tärkeää kuulla ensi käden tietoa tällaisista yksityiskohdista. Mä etenkin olemme puhua seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja varmastikin on myöskin kiinnostunut näistä keskusteluista, mutta haluamme keskustella myös seuraavan ohjelman yksityiskohdista, joten lisää keskustelua, joka on tämän tyyppistä. Se on meille tärkeää, koska sitä kautta me opimme ja sitä enemmän voimme sitten tulevissa budjetissa saadaan ohjelmia, jotka vastaavat tarpeita paikan päällä, joita olemme paljon oppineet tänään. Kiitos siitä, että tulitte tänne ja kiitos, että annoitte meille aikaanne ja otimme todellakin huomioon monia asioita, jotka totesitte ja tämä tulee näkymään keskustelussa tulevina kuukausina. Kiitos. Thank you when we close the meeting. Kiitoksia, kokous päättyy. Ja kiitos myös vierailemme.